Dear uh, Vice President of the European Arvoisa parlamentin varapuhemies, hyvät jäsenet, arvoisat kansallisten parlamenttien edustajat, hyvät naiset ja herrat. Minulla on ilo oikeusasioiden valiokunnan puheenjohtajana toivottaa teidät tervetulleeksi tähän yksityisoikeutta ja alan oikeuskäyttöä käsittelevään foorumiin. Tämä Tapahtuma järjestetään yhteistyössä politiikkaosasto C ja kansallisten no, parlamenttien asioita käsittelevän pääosaston kanssa kahden vuoden välein, jotta kansallisten parlamenttien, Euroopan parlamentin ja akateemisen maailman edustajilla olisi mahdollisuus keskustella siitä, miten yksityisoikeus ja oikeusala on kehittynyt Euroopassa – Kansallisten parlamentin jäseniä on täällä 13 kappaletta paikalla ja saaneen toivottaa teitä tervetulleeksi ja on hienoa, että olette innos, kiinnostuneita tästä erittäin tärkeästä oikeuden alasta. Euroopan integraation myötä yhä useammat eurooppalaiset elävät luonteeltaan rajat ylittävää elämää. He joko asuvat toisessa maassa, avioituvat toisen jäsenvaltion kansalaisen kanssa tai vain matkustavat toiseen unionin jäsenvaltioon. Paljon on keskusteltu tällaisen liikkuvuuden rikosoikeudellisista vaikutuksista, mutta usein unohdetaan, että todennäköisempää on, että kansalaiset joutuvat yksityisoikeudessa asioita käsittelemään toisessa jäsenvaltiossa. He eivät joudu niinkään tekemisiin rikosoikeudellisten seikkojen kanssa Yleensä kansalaiset eivät joudu asioimaan rikostuomioistuimessa. Kansalaiset, jotka avioituvat, perivät jotain tai työskentelevät rajat ylittävästi, niin joutuvat käsittelemään jossain vaiheessa myöskin siviilioikeudellisia kysymyksiä. Euroopan unioni ja erityisesti Euroopan parlamentti pyrkii tarkastelemaan tätä haastetta ja varmistamaan, että on olemassa toimiva juridinen verkosto, jolla voidaan puuttua näihin jäsenvaltioiden välisiin eroihin. Ihan hiljattain on saatu aikaiseksi Bryssel 1-asetus, jonka myötä on päästy eroon eksekvatuurimenettelystä. Toisena esimerkkinä on perintäasioita koskeva asetus, jolla kansalaiset, jotka omistavat omaisuutta myöskin jossain toisessa jäsenvaltiossa, niin voivat hoitaa perintöasioitaan yksinkertaisemmin kuin aikaisemmin. Mutta meidän ei tule tuudittautua sellaisen ajatuksen, että kaikki olisi kunnossa. Monia ongelmia edelleenkin on olemassa, esimerkiksi hallinnollisten menettelyiden yksinkertaistaminen silloin, kun kyse on hyvinkin liikkuvista kansalaisista, tai perheasioita koskevien rajat ylittävien riitatapausten oikeudenmukainen ratkaiseminen. Tämän tämänpäiväisen työpajan tarkoituksen on tarkastella aikaan saannoksia ja ongelmia ja sitä, miten jatkossa meidän tulisi toimia. Ja minä toi, olen iloinen siitä, että kaikki, että olette päässeet tänne paikalle ja Tuovatan tervetulleeksi myöskin ne, jotka seuraavat netin välityksellä tätä tapahtumaa. Ja mielenkiinnolla jään nyt odottamaan näitä alustuksia ja käytävää keskustelua. Nyt saa puheenvuoron edustaja Varkasel Siso, parlamentin varapuhemies, ja hän vastaa myöskin suhteesta kansallisiin parlamentteihin. Myöskin toivotan tervetulleeksi edustaja Delvoon. Olkaa hyvä, Valkkaisel Siso. Kiitos, herra Svoboda, valiokunnan puheenjohtaja. Hyvät naiset herrat, sallikaa minun todeta, että minulle on suuri ilo avata yhdessä teidän kanssanne tämä foorumi, joka käsittelee siviloikeutta, rajat ylittäviä toimia Euroopan unionissa ja pyritään siis helpottamaan kansalaisten elämää. Olen varapuheenjohtaja puhemies tässä parlamentissa ja olen vastuussa suhteista Euroopan unionin kansallisiin parlamentteihin. Tänään, kuten puheenjohtaja Svoboda totesi, tässä foorumissa meillä on paikalla 13 kollegaa täältä parlamentista ja kansanparlamentista ja lukuisia virkamiehiä ja edustajia, toivotan kaikki tervetulleiksi. Ja täällä on paikalla edustajat 19 kansasta parlamentista Belgia, Itävalta, Kroatia, Kypros, Suomi, Saksa, Kreikka, Unkari, Irlanti, Latvia, Luxemburg, Malta, Puola, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Espanja ja Ruotsi. Vielä kerran tervetuloa kaikille. Joten meillä on siis kahdeksan puheenjohtajaa tai varapuheenjohtajaa näitä asioita vastaa kestävistä valiokunnista, kansallisista parlamenteista. Hyvin erityisellä tavalla tällä, tässä valiokunnassa on aiheena se, miten on kysymys, joka on ytimessä, mitä tulee moniin hallinnon kysymyksiin Euroopan parlamentissa. Olemme järjestäneet tämän parlamenttien välisen kokouksen tänään eh, siinä mielessä, että Euroopan unioni on saanut eh, toimivaltaa oikeudellisessa yhteistyössä eh, Amsterdamin sopimuksen pohjalta jo, ja, ja tämä on uusi vastuulla, jota, jota, jossa vastuuta jaetaan siis kansallisella ja Euroopan tasolla. Ja tämä foorumi, joka käsittelee kansainvälistä oikeutta, on varmastikin hyvin tärkeä kysymys, mutta suurin osa toimivallasta oikeusasioissa on kuitenkin kansainvälisessä, kansallisessa, ulot, kansallisella tasolla. Kuitenkin Euroopan unioni voi toimia harmonisoinnin kysymyksissä ja lainsäädännön kysymyksissä. Ja on olennaisen tärkeää, että pyritään löytämään tasapaino Euroopan tason ja kansallisen tason välillä. Vapaa tuotteiden, palvelun, pääoman ja henkilöiden liikkuvuus on lisääntynyt aikaa myöten ja siitä väistämättä seuraa myöskin se, että on toimia, jotka ovat rajat ylittäviä. Joten on tarpeen luoda yhteyksiä eri oikeudellisten järjestelmien välille. Täytyy kun käytän tietoisesti tätä sanontaa, rakentaa siltoja, koska tällainen järkevä lähestymistapa, jossa kansalliset perinteet ja kulttuurit otetaan huomioon siinä, miten lainsäädäntöä kehitetään, ja tätä kautta voidaan vähentää epäilyksiä monimmin puolin. Tänä vuonna tämä kaksivuotinen kahdenvälisettävä kokous keskittyy kansainväliseen yksityisoikeuteen, joiden kys- oikeudellisiin kysymyksiin, jotka johtuvat rajat ylittävistä toimista. Kansainvälisessä yksisoikeudessa kysytään siitä, mitä ovat normit, joita sovelletaan konflikteissa, joita syntyy lakien ja oikeudenkäytön välillä. Ja on sääntöjä ja toimenpanoja, jotka koskevat yksityishenkilöitä kansainvälisissä suhteissaan. Mutta kansainvälinen yksityisoikeus, huolimatta nimestään, on kuitenkin kansallista oikeutta. Jokainen maa, jokainen jäsenvaltio itse määrät omat lakinsa siitä, miten se ratkaisee konfliktin. Ja tämä saattaa olla, aiheuttaa ristiriitoja maiden välillä. Suuri ongelma kansallisille voi olla siinä, miten asianajat toimivat, kun he pyrkivät eh, löytämään ratkaisuja silloin, kun on olemassa kansallisia kansainvälisiä ristoreteja ja mitkä tuomioistuimet ovat toimivaltaisia ja miten saadaan aikaan mahdollisimman sovelias ratkaisu. Ja tämä voi johtaa tietysti määrin myöskin siihen, että tapahtuu tietynlaista kaupankäyntiä siinä, mitä etsitään sopivaa paikkaa. Mitä siis voi tehdä Euroopan unioni niin, että Euroopan kansalaisten elämä olisi helpompaa silloin, kun on tällaisia tilanteita, joissa kysymys on rajat ylittävästä konfliktista? läheisyysperiaatteen mukaisesti on, on se periaate, joka on perustavanlaatuinen meille, ja se on käsite, josta me, jonka me kaikki tunnemme hyvin, kuten olin alueiden komitean puheenjohtaja, ja silloin minulla oli etuoikeus olla sellainen, puheenjohtajana sellaisessa elimessä, joka katsoi olevansa läheisyysperiaatteen vartija ja toimivallan puitteissa vakuutun siitä, että kysymys on Euroopan lainsäädännön demokraattisesta valvonnasta niin, että Euroopan unioni ei, ei mene liian pitkälle sen roolissa, joka sillä on, ja että instituutiot, jotka eh, toimivat vastasivat roolistaan sen mahdollisimman tehokkaasti kuitenkin niin, että ne samanakaan hyödyttävät Euroopan kansalaisia. Läheisyysperiaate kuitenkin on käsite, joka aiheuttaa erilaisia näkemyksiä. Yhdessä mielessä voidaan sanoa, että se asettaa rajoja sille, miten unionin toteuttaa toimivaltaansa, mutta toisaalta myös siitä voitaisiin johtaa eurooppalaista toimintaa silloin, kun se voisi tuoda lisäarvoa verrattuna toimintaan, joka tapahtuu kansallisella tasolla tai alueellisella tasolla. Ja nykyinen vastuuni tässä parlamentissa, sen pohjalta vakuuttaa, että teillä tulen jatkamaan tähän tämän ajattelun suuntaan. Ja tässä mielessä herra puheenjohtaja, hyvät rouvat, herrat ja naiset, haluaisin sanoa, että yhteistyö eri hallinnon tasojen välillä, instituutioiden välillä on tärkeää ennen kuin hyväksytään lainsäädäntöä. Ja se, että tässä foorumissa on mukana kansallisia parlamentteja, on erinomainen tilaisuus juuri tässä mielessä. Olin myös vakuuttunut siitä, että eurooppalainen toiminta on perusteltua ja se on välttämätöntä myöskin siviilioikeuden puitteissa, mutta silloinkaan ei saa unohtaa sitä, että tasapaino tämän näiden jaetun, jaetun toteuttamisessa, sen täytyy tapahtua hyvin varoisalla, varovaisella tavalla ja säännöllisessä muodossa. Siksi on tämä erityisen tärkeää myöskin perheoikeuden puitteissa, sillä jäsenvaltiot ovat tässä siirtäneet vähemmän toimivaltaa unionille kuin muissa yksityisoikeuden, muilla yksityisoikeuden alueilla. Perheoikeus on, se selkeästi sitä, mikä on tietyn yhteiskunnan näkemys. Se ei merkitse kuitenkaan sitä, että sosiologiset muutokset jäsenvaltioissa olisi sellaisia, etteivätkö, etteivätkö niihin voisi vaikuttaa, niihin voisi vaikuttaa, jos ne tapahtuu ulkopuolella. Se merkitsee sitä, että täytyy ottaa huomioon erityispiirteet, joita jokaisessa yhteiskunnassa on, ja täytyy myöskin pyrkiä olla varovaisia nimenomaan tällä erittäin herkällä oikeuden alueella. Se, että aiemmin puhuin sillan rakentamisesta eri oikeusjärjestelmien välillä ja että sanakaan lisääntyvää harmonisointia – merkitsee sitä, että täytyy tapahtua toimintaarvotasolla. Tämän tasapainon herkkyyden, herkkyys on tunnustettu sopimuksessa, joka antaa kansallisille parlamenteille mahdollisuuden ilmaista mielipiteensä asioista silloin, ennen kuin hyväksytään Euroopan tason toimenpiteitä ja estää jopa niiden toteuttamisen. Artiklassa kolme, joka koskee oikeusyhteistyötä sivilioikeuden alueella, sopimuksessa Euroopan unionin toiminnasta, sen artiklassa 81, todetaan, että Euroopan unioni kehittää oikeus, oikeudellista yhteistyötä sivilioikeuden kysymyksissä, ja että tällä, jotka jollain vaikutuksia rajat ylittävästi. Nämä siviilioikeuden kysymykset, jotka on otettu esille artiklassa 81, siinä todetaan, että Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyvät laki, lakia kans, normaalissa lainsäädäntömenettelyssä, mutta siinä on kysymys siitä, miten jäsenvaltiot tunnustavat keskinäisesti oikeudellisia ratkaisuja ja toisaalta, että ilmoitetaan ja huolehditaan siitä, että se rajat ylittävästi oikeudellisia asiakirjoja, oikeuden ulkopuolella syntyneitä asiakirjoja, ja että on yhteistyötä esteiden poistamisessa ja että poistetaan esteitä siinä, e, miten todistuksia todistetta voidaan vastaanottaa, että pitää poistamaan esteitä, jotka liittyvät hyvään toimintaan siviiliprosesseissa tai etsitään vaihtoehtoisia menetelmiä riista-asioiden ratkaisemisessa. Tämä kysymys, joka käsittelee siviilioikeutta oikeu, oikeuden kysymyksissä Euroopan unionissa ja pyrkii, miten pyritään helpottamaan kansalaisten asiaa. Se tulee jakautumaan kolmeen eh, jaksoon, jotka kattavat kaikki nämä eri näkökulmat, jotka liittyvät tähän artiklaan 81, jonka mainitsin. Aion puhua hiukan hitaammin, koska tulkkauksella saattaa olla muuten vaikeuksia. Jokainen lain lainsäädäntötoimi, joka on valmisteilla, on osa niitä asiakirjoja, jotka täytyy välittää kansallisille parlamenteille. Tämä on todettu artiklassa 12 sopimuksen toiminnasta. Sen lisäksi parlamenteilla on mahdollisuus vastustaa päätöksiä, jotka liittyvät tiettyihin ulottuvuuksiin perheoikeudessa – ja jolla on rajat ylittäviä vaikutuksia. Joten salikaa, että sanoisin, että vielä sen, että tällainen päätös, se voidaan tehdä normaalin lainsäädäntöön puitteissa, jos yksikään kansallinen parlamentti ei ole tätä vastaan. Me tiedämme, että viime vaalikaudella viime kädessä kansalliset hallinnot ja alueelliset hallinnot joutuvat panemaan toimeen Eh, eurooppalaisen lainsäädännön julkiset viranomaiset, hallinnot, oikeuslaitos ovat lähempänä kansalaisia. Ja niiden täytyy päättää ratkaisuista, jotka liittyvät kiistoihin, jotka ovat rajat ylittäviä. Ja tässä mielessä on ratkaisevan tärkeää, että Euroopan parlamentin jäsenet, samoin kuin kansallisten parlamenttien jäsenet ovat vuorovaikutuksessa silloin, kun on kysymys lainsäädäntötyöstä. Ja tällä tarkoituksella on järjestetty tämä foorumi, joka, jos ovat mukana kansalliset parlamentit. Tavoitteena on kutsua asiantuntijoita, akateemikkoja tai ammatinharjoittajia, jotka viime kädessä voivat puhua ongelmista, joita ne nousee esille, ja saada aikaan keskustelua parlamentin jäsenten kesken. Ja tätä, tästä on, tavoitteena on tietysti se, että tästä on hyötyä oikeuden lainsäädäntötyössä se, työssä sekä kansallisparlamentissa että Euroopan parlamentissa ja myöskin alueellisella ja paikallisella tasolla. Joten tämä, hyvät naiset ja herrat, tämä merkitsee sitä, että haluan onnitella, että tilaisuus on saatu aikaan, koska tämä takaa sen, että saamme aikaan menestystä asioissa. Ja tämä tässä aluksi ja, ja haluan kiittää, tul, pitää tukea anteeksi sitä, että ollut hiukan nopea tämän puheen pitämisessä. Kiitos. Thank you, Vice President, for your... Arvoisa varapuheenjohtaja, oikein paljon kiitoksia Saan toivottaa tervetulleeksi kollegaa Egniren. Hän edustaa puheenjohtavaltio Latvia. Libina Egnere on Latvian eduskunnan varapuhemies ja oikeudellisten asioiden valiokunnan varapuheenjohtaja. Olkaa hyvä. Kiitos. Parlamentin arvoisat jäsenet, tutkijat, hyvät kollegat. Minulla on suuri kunnia olla tänään paikalla esittelemässä Latvian puheenjohtajakauden työohjelmaa yksityisoikeuden alalla. Latvian ensimmäinen puheenjohtajuuskausi pidetään, kun uusi parlamentti ja komissio ovat astuneet virkaansa. Meidän haasteenamme on se, että käynnistämme uuden lainsäädäntökauden neuvoston osalta. Yksilöiden ja pääomien vapaa liikkumus modernissa Euroopassa johtaa siihen, että yksityisoikeudellisia tapauksia päätyy tuomioistuimeen entistä enemmän. Kansainvälinen yksityisoikeus ja yritysyhteisöoikeus ovat jatkuvasti puheenaiheena Euroopassa. Me emme voi jättää huomiota sitä, että lainkäytön ala on yhä läheisemmässä yhteydessä talouskasvuun ja myös kansainvälisten markkinoiden vahvistamiseen ja kasvuun. Sen takia Latvia puheenjohtajavaltiona on määritellyt kasvun edistämisen Euroopassa yhdeksi prioriteetikseen. Ja tämä sisältää sen, että edistetään oikeuden eh, edistämistä ja kasvua oikeuden käytön kautta. Latvia puheenjohtajavaltiona tekee työtä useiden ajankohtaisten kysymysten parissa yksityisoikeuden ja yhteisoikeuden alalla. Käsittelen niitä lyhykäisesti. Puheenjohtajavaltio on ottanut julkisten asiakirjojen asetuksen ensisijaiseksi kysymykseksi. Tarkoitus on poistaa byrokratiaa ja helpottaa eh, ihmisten vapaata liikkuvuutta Euroopassa. Yksinkertaistettu menettely julkisten asiakirjojen osalta on merkittävä askel tämän tavoitteen saavuttamisessa. Neuvoston keskustelut julkisista asiakirjoista tehtävään asetukseen ovat olleet pitkälliset ja monimutkaiset. 2014 vuoden loppuun mennessä oikeusministerit olivat saaneet sovituksi varovaisesta etenemisestä asiassa niin, että asetuksen soveltamisalaa rajoitettaisiin pelkästään väestörekisteritietojen tietoja koskeviin asiakirjoihin. Käytäntö osoittaa, että jos asetus toimii hyvin, niin se helpottaa kyllä kansalaisten elämää EU-ssa aina voimme pohtia sitä, voisiko soveltamisalaa vielä laajentaa. Toinen pitkällisiä keskusteluja aiheuttanut kysymys neuvostossa on ulkoinen toimivaltuus, erityisesti kun otamme huomioon tuomioistuimen antaman kannan 1 13. Tällä välin, kun viisi työryhmä on tehnyt työtään. Latvian puheenjohtajakauden aikana on saatu huomattavaa edistystä aikaiseksi neuvostossa. Latvia aikoo päästä osittaiseen sopimukseen tekstistä maaliskuun 13. päivä, silloin kun oikeusministerit tapaavat. Tällä hetkellä tehdään intensiivistä työtä työryhmässä neuvostossa, jotta päästään tähän tavoitteeseen. Olen vakuuttunut siitä, että Latvia pääsee sopimukseen neuvostossa kesäkuuhun mennessä ja näin on mahdollisuus käynnistää myös neuvottelut parlamentin kanssa. Toinen prioriteettimme Latvian kaudella on vähäisiä vaatimuksia koskevan menettelyn asetuksen uudelleen tarkastelu haluamme tehdä rajat ylittävistä kista-asioista ja niiden käsittelystä mm, helpompia, tehokkaampia, ottaa huomioon teknologisen edistyksen jäsenvaltioiden oikeusjärjestelmissä. Oikeusministerit ovat sopineet neuvoston kannasta vuonna 2014 lopussa. Latvia puheenjohtajavaltiona on valmis käynnistämään neuvottelut Euroopan parlamentin kanssa ja toivoo, että päästään sopimukseen tämän kauden loppuun mennessä. On myös suunnitelmissa virallisesti hyväksyä maksukyvyttömyysasetus maaliskuun oikeusministerikokouksessa. Olemme tyytyväisiä siitä, että Euroopan unionilla on pian moderni oikeuskehys, jolla, jonka avulla voidaan käsitellä rajat ylittäviä maksukyvyttömyysmenettelyjä. Tämä auttaa sitä, että sisämarkkinat toimivat joustavasti ja näin voimme myös helpommin puuttua talouskriiseihin. Tämä on erinomainen esimerkki tehokkaasta hedelmällisestä toimielinten välisestä yhteistyöstä. Se osoittaa myös kykyämme löytää nopeita ratkaisuja ja edistää Euroopan kasvua. Euroopan unioni on keskustellut mahdollisuudesta luoda yhteinen eurooppalainen kauppalaki. Keskustelu on käyty varsin pitkään, mutta toistaiseksi yritykset eivät ole onnistuneet. Kun kauppalakiehdotus vedettiin pois. Komissio ilmoitti vuoden 2015 työohjelmassaan, että tehdään muutettu ehdotus digitaalisista sopimuksista ja tämä tehdään edellisen ehdotuksen korvaajana. Latvia on käynyt näkemysten vaihtoja epävirallisen neuvoston kokouksen ohessa Riikassa 30. tammikuuta. Ministerit, komissio, jäsenet ja jurin puheenjohtaja herra Svoboda käsittelivät sitä, miten tulevassa lainsäädännössä mahdollisimman hyvällä tavalla otettaisiin huomioon myös sähköinen kauppa niin, että kansalaiset voisivat käyttää joka päivässä elämässään enemmän sähköistä kauppaa. Haluaisin korostaa, että oikeudelliset puitteet, jotka vastaavat ihmisten ja yritysten tarpeita niin, että rajat ylittävät tilanteet helpottuvat Euroopan tasolla, on hyvin tärkeä elementti. Ja näin saamme edistetyksi Euroopan kasvua ja kilpailukykyä haluaisin käsitellä myös perheoikeuteen liittyviä kysymyksiä. Ne eivät ole osa kasvupakettia, mutta niistä keskustellaan niin ikään myöhemmin päivän aikana. Haluaisin korostaa sitä, että Latvia ponnistelee kovasti, jotta päästäisiin mahdollisesti nopeaan sopimukseen päätösehdotuksesta sen suhteen, että kahdeksan uutta maata liittyisi sopimukseen. Tällä hetkellä kahdeksan ehdotusta ovat niitä ainoita perheoikeuden alan kuuluvia kysymyksiä, joista keskustellaan neuvostossa. Kuitenkin on tulossa neuvotteluja muun muassa avioerosta, vanhempien vastuusta ja avioomaisuuden jakoon liittyvistä kysymyksistä. Kollegamme tekevät Euroopan komissiossa työtä, kunhan jäsenvaltiot ovat oman harkintakautensa käyttäneet. Kun ajatellaan yhtiölakia, niin neuvoston keskustelut jatkuvat käsittelemme yhden miehen yritysten rajavastuukysymyksiä ja osakkeenomistajien oikeuksia käsittelevää direktiiviä. Lopuksi haluaisin korostaa, että yksityisoikeuden alan kuuluvat kysymykset ovat hyvin tärkeitä kaikkien kansalaisten näkökulmasta. Ne vaikuttavat jokapäiväiseen henkilökohtaiseen elämäämme ja näin ollen meidän on tehtävä kaikkemme, jotta voimme varmistaa, että Euroopan tasolla rajat ylittävät toimet sekä kuluttajien että yritysten osalta onnistuvat ja ovat turvallisia. Ja näin elämä helpottuu kansalaisille. He saavat luotettavat oikeuspuitteet silloin, kun kyse on perheen perustamisesta, lasten kasvattamisesta ja niin edelleen. Kiitos hyvät kollegat. Toivon, että tämänpäiväinen työryhmä mahdollistaa uuden askeleen, jotta pääsemme tavoitteisiimme. Kiitos. Oikein paljon kiitoksia näistä ystävällisistä sanoista. Näin voimmekin siirtyä ensimmäiseen osioon aiheena vähemmän paperityötä liikkuville kansalaisille. Jan von Hain Freiburgin yliopistosta. Toivoisin, että hän pitää avauspuheenvuoron tämän e- ykkösosion yhteydessä. Jos mahdollista, niin noin 10 minuuttia teidän. Olkaa hyvä. Oikein paljon kiitoksia herran puheenjohtaja, arvoisat parlamentaarikot, hyvät naiset ja herrat. Haluan kiittää teitä tästä kutsusta tähän erittäin tärkeään tapahtumaan. Minulla on ilo ja kunnia esitellä teille tutkimus, jonka, jota olen tehnyt Gisela Rylen kanssa. Hän työskenteli Jeenan yliopistossa. Hän ei valitettavasti päässyt paikalle. Hän on vieraileva professor, vierailuprofessuuri Sydneysin Teidän täytyy siis nyt vain tyytyä siihen, että minä olen täällä yksin. Kansainvälinen yksityisoikeusasiat on hoidettu kansallisessa lainsäädännössä. Vasta 90-luvun lopussa jäsen, monet jäsenvaltiot totesivat, että PIL liittyen unionille olisi toimivaltuuksia. Tämä johti siihen, että on olemassa erilaisia lainsäädäntövälineitä alaan liittyen, mutta Tämä aiheuttaa myöskin tiettyjä ongelmia, sillä tällä hetkellä eurooppalainen PIL ei ole kodifioidut yhdessä lainsäädäntövälineessä, vaan useammassa välineessä, jotka ovat juridisesti eri luonteisia. Eli ensinnäkin EU-asetuksissa, vaikkakin asetuksia on tällä hetkellä 15, se on vaikuttava määrä ja ne ovat laadullisesti aika lailla hyviä, niin silti tilanne on sellainen, että näitä määräyksiä on erilaisissa välineissä ja tämä taas johtaa huolenaiheisiin. Jos katsotaan tämänhetkisiä asetustekstejä, niin kyse ei ole mistään kokonaispaketista, Eli on olemassa tiettyjä asioita, joita ei ole käsitelty laisinkaan, eli esimerkiksi yhtiöoikeus. Jos katsotaan näitä käsiteltyjä asioita, niin juris, henkilöllisyyskysymyksiä koskevat rikkomukset ja muut asiat ovat jääneet käsittelemättä kokonaan. Kansainvälinen yksityisoikeus ei kuitenkaan käsittele vain ainoastaan sellaisia määräyksiä, jotka liittyvät vain ainoastaan yksittäisiin sopimuksiin tai avioehto- tai eroihin, vaan kyse on siitä, että ne vaikuttavat siihen, mitä lains, lainsäädäntö tulisi käyttää. Ja tämä aiheuttaa suuria ongelmia, kuten sitä, että mitä tulee tehdä silloin, kun kyse on kahden kansalaisuuden omaavien henkilöiden kohtaamista ongelmista. Ja sitten on olemassa vielä kolmaskin puute, joka liittyy kansainvälisten sopimusten soveltamiseen. Eli niitä sovelletaan etusia, ensisijaisesti. Ongelmana on myöskin se, että eurooppalaisessa lainsäädännössä on toistoa. Jos katsotaan esimerkiksi sellaisia tilanteita, joissa on yhteyksiä erilaisiin oikeusjärjestelmiin. Jokaisessa maassa on näihin periaatteisiin liittyviä omia periaatteita Eli samoja asioita käsitellään eri välineissä useampaan otteeseen ja tämä johtaa toistoon. Ja tämä aiheuttaa suuria ongelmia, jos vielä asiat on käsitelty epäjohdonmukaisesti. Esimerkiksi lain käyttö valita asiat Bryssel 1 ja 2. Epäjohdonmukaisuutta liittyy myöskin tähän kansainväliseen yksityisoikeuteen. Nämä ongelmat ovat aiheuttaneet tai johtaneet jo melko lailla vilkaiseen keskusteluun yhtenäisemmän lähestymistavan aikaan saamiseksi. Vuonna 2010 Euroopan parlamentti ilmoitti, että Euroopan lainsäädäntöprosessin tavoitteena voisi olla kattava kodifiointi yksityisen, yksityisoikeuden alalla. Komissio omassa ohjelmassaan ilmoitti, että Euroopan unionin pitäisi tarkastella, että voitaisiinko nykyisiä välineitä kodifioida erityisesti silloin, kun kyse on ristiriitaisista lainsäädäntötilanteista. Kodifiointia pidetään yleensä kokonaisen lainsäädäntöalan yhdistämisestä yhteen oikeudelliseen välineeseen, mutta kyse on myöskin määrittelyongelmista. Kyse on muun muassa lain valintakysymyksestä ja menettelytapasäännöistä, mutta mitä, mikäli niitä käsitellään erilaisina asinoina, niin silloin kodifiointi käsittelee vain ainoastaan yhtä kokonaisuutta, ja silloin tarko- tämä, taas, tämä taas tarkoittaa sitä, että kodifioinnin pitäisi tapahtua kahteen otteeseen. Kodifioinnin kautta päästäisiin yhteiseen säännöstöön ja se taas lisäisi järjestelmän näkyvyyttä. Ja kolmansissa maissa tämäkin myös helpottaisi tilannetta ja näin voitaisiin päästä pikkuhiljaa eurooppalaisen yksityisen lainsäädännön ja kolmansien maiden vastaavan lainsäädännön johdonmukaisempaan lähestymistapaan ja johdonmukaisempaan päätöksentekoon riitatapauksessa. Ja jos meillä olisi yksi väline, niin sitä kautta voitaisiin yksityisoikeutta soveltaa yksinkertaisemmin kun saatavuus on taattuna. Ja näin voitaisiin myöskin varmistaa, että olemassa olevat puutteet, jotka tällä hetkellä vielä löytyvät eurooppalaisesta lainsäädännöstä, voitaisiin täyttää. Tämä säännöstö ei välttämättä voisi kattaa kaikkia juridisia aloja, koska on aika lailla vaikeaa päästä yhteisymmärryksen jostakin poliittisista arkaluonteisista kysymyksistä, esimerkiksi yhteismääräysoikeuksesta yhtiöiden sisällä. Jotkut jäsenvaltiot ovat jo allekirjoittaneet kansainvälisiä sopimuksia, mutta Euroopan unionin ei tarvitse niitä hyväksyä. Toinen yhteisen säännöstön hyöty oli siis se, että ristiriitaiset olemassa olevat järjestelmät voitaisiin korvata yleisemmällä yhteisellä järjestelmällä. Jos päästään kodifioidin tielle, niin silti järjestelmää voidaan vielä alakohtaisesti tarkentaa. Vaikkakin hyötyjä voisi olla tarjolla, niin kodifioinnin kautta voidaan kuitenkin törmätä tiettyihin ongelmiin. Tällä hetkellä ei ole nimittäin olemassa eurooppalaisen mahdollisuutta saada aikaiseksi tällaista yhtenäistä eurooppalaista yksityisoikeutta. Täällä kuulimme jo varapuhemiehen taholta, minkälaisia ongelmia tähän liittyen on olemassa muun muassa perhelainsäädännön puolella. Sä, yhtenäinen säännöstö edellyttää sitä, että meillä on olemassa muun muassa sopimusoikeuteen liittyvä yhtenäinen lähestymistapa Tämä taas tarkoittaa sitä, että yleisten periaatteiden konifiointi, jonka tarkoituksena on huomioida molemmat alat, niin aiheuttaa lainsäädännöllisiä ja teknisluonteisia ongelmia. Nämä ongelmat korostuvat erityisesti Tanskan, Yhdistyneen kuningaskunnan ja Irlannin taholla. Ja mitä tulee Rooma kolmos asetukseen, niin se aiheuttaa kodikioneille melkoisia haasteita. Siis se ei ole tavanomainen järjestelmä, vaan tehostetun yhteistyön väline, jota käytetään vain ainoastaan 16 jäsenvaltiossa ja tuskinpa nämä jäsenvaltiot, jotka eivät ole allekirjoittaneet Rooma kolmosta, haluaisivat kodifioida esimerkiksi kansainvälistä avioerolainsäädäntöä. Lisäksi on olemassa joitakin käytännön ongelmia, Nämä ovat aika lailla uusia lainsäädäntövälineitä, joten niihin liittyvää kokemusta ei ole vielä hirveän laajalti tarjolla. Joten kattava kodifiointi voi ratkaista tiettyjä yksityisoikeuteen liittyviä ongelmia, erityisesti näkyvyyteen liittyen, saatavuuteen ja johdonmukaisuuteen liittyen, mutta Institutionaaliset ja käytännön ongelmia tulee vielä olemaan ja siksi onkin epätodennäköistä, että eurooppalainen säännöstö saadaan aikaiseksi ihan lähitulevaisuudessa. Mutta voidaan käyttää tietenkin muitakin lähestymistapoja kuin eurooppalaista säännöstöä. Esimerkiksi voitaisiin käyttää alakohtaisia säännöstöjä, jotka ovat rajallisia soveltamisalan suhteen. Ja jos tällaista alakohtaista lähestymistapaa käytetään, niin silloin tietyt asiat voidaan pitää erillään toisistaan ja yhdistynyt kuningaskunta ja Irlanti voisivat tapauskohtaisesti päättää, haluavatko osallistua tällaisen järjestelmän soveltamiseen vaiko ei. Ja lisäksi tällainen järjestelmä ei välttämättä aiheuttaisi niin paljon poliittisia ongelmia kuin kaiken kattava säännöstö. Kolmas vaihtoehto voisi olla se, että katsotaan vain tällaista ratkaisumallia, jota kutsutaan Rooman nollajärjestelmäksi, mutta se aiheuttaa vastaavanlaisia institutionaalisia teknisiä ongelmia kuin jos ratkaisumallina olisi kaiken kattava säännöstö. Eli kaikilla ratkaisumalleilla on hyvät ja huonot puolensa ja tästäpä syystä toivommekin, että käytettäisiin tällaista maltillisen etenemisen lähestymistapaa, eli kolmen pilarin järjestelmää, joka antaisi kattavan kehyksen, joka pidemmällä aikavälillä sitten voisi johtaa eurooppalaiseen säännöstöön. Ensimmäinen pilari tarkoittaa sitä, että nykyistä säännöstöä täydennetään siten, että olemassa olevia puutteita poistetaan. Lisäksi yritetään löytää yhtenäiset menettelytavat. Ja sitten mitä tulee toiseen pilariin, niin me ehdotamme, että konsolidoitaisiin olemassa olevaa säännöstöä. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että nykyisiä välineitä niputetaan ja sitä kautta päästään johdonmukaisempaan soveltamiseen. Ja kolmas pilari liittyy välineisiin, joka tarkoituksena on kehittää olemassa olevaa institutionaalista kehystä. Eli EUn yksityislain, yksityisoikeuteen liittyvän AKI-työryhmän perustamiseen. Voisitteko tehdä jo johtopäätöksen, hyvä professori? Eli tämä ryhmä tarkastelisi, miten lainsäädäntö on toiminut ja luotaisiin esimerkiksi Euroopan unionin tuomioistuimen yhteyteen ja kansallisten tuomioistuinten yhteyteen tällaisia äh, lainsäädännön äh, toimivuuden, toimivuudesta vastaavien, vastaavia tuomioistuimia ja tarko, tarkoituksena on myöskin kouluttaa tuomareita yksityisoikeuden alalla. Lisäksi me ehdotamme myöskin välineitä kattavan säännöstön lykkäämistä. Me siis ehdotamme kolmi pilarista järjestelmää, joka tehostaa nykyistä järjestelmää, jonka kautta voitaisiin sitten pidemmällä aikavälillä päästä kaiken kattavaan eurooppalaiseen säännöstöön. Oikein paljon kiitoksia. Even... Kiitos professori Van Hain. Vaikkakin puhuitte hieman liian pitkään, niin aihe oli äärimmäisen mielenkiintoinen. Annan välittömästi puheenvuoron Seuraavalle puhujallemme haluan toivottaa tervetulleeksi professori Pierre Calen. Hän on Paris Syd yliopistosta ja niin ikään herra Michael Clancy on Skotlannin lakiyhdistyksestä. En tiedä, kumpi teistä aloittaa. Professori Kaji, olkaa hyvä. President. Kiitos puheenjohtaja, hyvät naiset ja herrat. Minulla on suuri kunnia olla vieraana. Tarkoitus on tutkia asetusehdotusta, jonka tarkoitus on yksinkertaista julkisten asiakirjojen hyväksymistä. Tässä on kolme pääseikkaa. Kiinnittäisin huomioni kahteen ensimmäiseen. Ensinnäkin laillistamiseen sekä monikielisiin kaavakkeisiin. Ensinnäkin käsittelen hieman pidempään sitä, että miten tämä ehdotus on tehty laillistamisen osalta laillistaminenhan tarkoittaa muodollisuutta, joka pyrkii vahvistamaan virallisen asiakirjan. Kun henkilö haluaa esimerkiksi syntymätodistuksen tai muun virallisen asiakirjan toimittaa toisen maan Laillistaminen on siis varsin pitkä prosessi. Kaikki jäsenvaltiot kuuluvat hakin yleissopimukseen ja se korvaa laillistamisen yksinkertaisemmalla menettelyllä apostillatodistuksella Tämä menettely voi aiheuttaa erilaisia kustannuksia riippuen jäsenvaltioista. Joissakin maissa se on ilmaista, joissakin noin 50 euroa, eli kustannukset vaihtelevat jäsenvaltioittain. Asetusehdotus on sellainen, että poistettaisiin siis laillistaminen ja apostillatodistus niin, että silloin, kun kyseessä on asiakirjan toimittaminen toisen jäsenvaltion viranomaisille. Laillistamisen poistaminen on nyt jo käynnissä unionissa, erityisesti tuomioiden osalta. Ja silloin, kun kyse on Bryssel 1 ja Bryssel 2 asetuksesta, niin soveltamisalassa jo mainitaan se, että laillistamista ei tarvita laillistamisen poistaminen liittyy myös kansainvälisiin yleissopimuksiin, joita on tehty 87 vuoden Brysselin sopimus ja sitten on myös yleissopimuksia, joita on tehty kansainvälisessä väestörekisteritoimikunnassa. Siinäkin tiettyjen asiakirjojen osalta mahdollistetaan se, että laillistamista ei tarvita. Meillä on unionin lainsäädäntöä, joka on vain osittaista tällä alalla, ja sitten meillä on paljon kansainvälisiä yleissopimuksia, jotka on ratifioitu eriäväisesti unionissa. Eli yleissopimukset eivät ole samanlaisia ja kaikki jäsenvaltiot eivät ole samassa äh, ryhmässä tässä. Euroopan unionin kansalainen aivan konkreettisesti, kun hänen täytyy toimittaa asiakirja toisen valtion viranomaisille, hänen täytyy tutkia, onko olemassa teksti, joka mahdollistaa sen, että ei tarvitse laillistaa asiakirjaa, esimerkiksi syntymätodistusta, ja josko tämä teksti soveltuu siihen eh, jäsenvaltioon, joka on alkuperäjäsenvaltio, ja siihen, johon hän haluaa viedä asiakirjansa. Esimerkiksi syntymätodistus, joka on annettu Ranskassa, ei tarvitse laillistamista eikä apostilatodistusta, jos se tuo, viedään Italiaan, mutta Kreikkaan tai, tai Kreikkaan tai Italiaan, mutta jos se viedäänkin Puolaan tai Suomeen, niin tällaista tarvistetaan, koska nämä valtiot eivät kuulu saman kansainväliseen yleissopimukseen. Asetuksen tarkoitus on siis laajentaa laillistamisen poistamista kaikkiin Euroopan unionin jäsenvaltioihin. Tämä ehdotus muodostaa minusta todellisen edistysaskeleen. Se helpottaisi todella unionin kansalaisten elämää. He tarvitsevat, eh, heidän täytyy tuottaa asiakirja, jokin julkinen asiakirja ja toimittaa se toisen jäsenvaltion viranomaiselle. Tämä pienentää kustannuksia, vaikkakin nyt ne ovat varsin matalat. Esimerkiksi apostilla kustannukset voivat olla varsin matalia tällä hetkellä, niin kustannuksia siis pienennetään ja tästä syntyy myös ajansäästöä silloin, kun julkisia asiakirjoja täytyy hankkia. Vaara laillistamisen poistamisessa on se, että vääriä asiakirjoja kenties olisi kierrossa enemmän. Laillistaminenhan on nimenomaan sitä, että vahvistetaan virallinen asiakirja ja sen alkuperäisyys. Tämä vaara ei ole niinkään todellinen kahdestakin syystä. Toisaalta, niin kuin jo sanoin, laillistamisen poistaminen unionin jäsenvaltioiden välillä on nyt jo käynnissä tiettyjen asiakirjojen osalta ja tiettyjen jäsenvaltioiden osalta. En usko, että syntyisi valtavasti lisää asiakirjoja, jotka olisivat väärennöksiä. Toki eh, voimme muistaa myös toisen syyn, nimittäin sen, että apostilasopimus taistelee petoksia vastaan. Petosten vastainen taistelu apostilla sopimuksessa liittyy siihen, että apostillan antava jäsenvaltio pitää rekisteriä. Ja sitten se, joka saa tällaisen todistuksen, joutuu varmistamaan, onko apostilla todistusvoimainen vai ei. Kielellisistä syistä meillä on hyvin vähän sellaisia henkilöitä, jotka ovat tällaisen apostilla äh, todistetun asiakirjan toimittaneet ja jotka sitten joutuvat äh, tätä ratkaisua käyttämään asetusehdotuksessa paremmin kuin tällä hetkellä mahdollistetaan se, että havaittaisiin väärennökset Euroopan unionissa. Kontrollijärjestelmä on sellainen, joka pohjautuu hallinnolliselle yhteistyölle. Silloin kun on perusteltuja epäilyksiä, niin tätä menettelyä tulisi käyttää. Sitten on keskitetyt viranomaiset, joiden puoleen voidaan kääntyä silloin, kun kyse on asiakirjoista ja jos yhteistyö toimii hyvin, niin todennäköisesti mm, tämänhetkistä tilannetta paremmin voitaisiin taistella petoksia vastaan. Nythän opostilla-sopimuksen perusteella ei ole tällaista virallista velvoitetta tehdä yhteistyötä. Tämä asetusehdotus oikeastaan aiheuttaa kaksi huolenaihetta pahoittelua. Ensimmäinen liittyy soveltamisalaan. Meillä on julkisten asiakirjojen lista, joita laillistamisen poistaminen koskisi. Ja sitten on tiettyjä asiakirjoja, jotka eivät tällä listalla ole olisi ollut yksinkertaisempaa ajatella kaikkia mahdollisia julkisia asiakirjoja, ovatpa ne sitten äh, tuomioistuimen päätöksiä, äh, tai sitten väestörekisteri, asiakirjoja. Näitä asiakirjoja, jos ne eivät ole mukana asetusehdotuksessa, ei vapauteta laajentamisvaatimuksesta kuin vain silloin, kun ne ovat jo olemassa olevan soveltamisalan puitteissa. Jos ehdotus pysyy ennallaan, niin sitten esimerkiksi, kun kyse on perintöasioista, ja niistä kun annetaan äh, tuomistuimen päätös, niin edelleenkin tarvitaan apostilla äh, todistus, koska toistaiseksi tämä ei kuulu soveltamisalaan. Olisi ollut yksinkertaisempaa, jos äh, tämä ehdotus koskisi kaikkia asiakirjoja. Sitten meillä on toinen asetus, Brysselin asetus, joka liittyy tuomioihin. Brysselin asetus ei sisällä minkäänlaista menettelyä, joka mahdollistaisi jäsenvaltion viranomaisille, jolla on epäilyksiä äh, asiakirjan tai tuomioistuimen päätöksen äh, todistusvoimaisuudesta, alkuperäisyydestä. Ja valvontamenettelyitä ehdotetaan. Asetusehdotuksessa voitaisiin ajatella, että sitä laajennettaisiin kaikkiin eurooppalaisiin asetuksiin, jotka mahdollistavat sen, että laillistamista ei tarvita. Aivan lyhyesti muutama sana monikielisestä kaavakkeesta. Ehdotuksen toinen ulottuvuus on, että luotaisiin monikielisiä kaavakkeita, esimerkiksi syntymätodistusten, aviotodistusten, rekisteröityjen parisuhteiden rekisteröimiseksi ja niin edelleen. Tämä olisi korvaava ratkaisu. Korvattaisiin niitä asiakirjoja, joita on käytössä jäsenvaltiossa, ja kansalaisten ei tarvitsisi turvautua vanhoihin ratkaisuihin, vaan olisi tämä korvaava lomake. Tämä nyt ei ole mikään varsinainen uutuus. Meillähän on sama logiikkaa käytössä jo. Ei korvata sisäisiä asiakirjoja, vaan kyseessä on eurooppalainen asiakirja, joka vastaa, jonka tarkoitus on korvata sisäiset asiakirjat, jos kansalaiset näin haluavat toimia. Pää hyöty tästä monikielisestä kaavakkeesta olisi se, että se helpottaisi tai poistaisi käännöstarpeen. Toinen etu, joka tässä voidaan nähdä, on se, että kun kaavaketta yhtenäistetään, niin sitten helpotetaan niitä ymmärtämysongelmia, joita jäsenvaltioviranomaisilla voi olla silloin, kun he saavat käsitteltäväkseen sellaisen asiakirjan, joka ei täysin vastaa heidän omaan oikeusjärjestelmänsä malleja ja termejä. Ensinnäkin ehdotuksessa määrätään, että näiden kaavakkeiden on oltava valinnaisia. On hyvin tärkeää, että pidetään siitä mahdollisuudesta kiinni, että on kansallisia sisäisiä kaavakkeita mahdollista käyttää. Ne ovat sidoksissa myös oikeusjärjestelmien jäsenvaltioissa on. Ja ennen kaikkea, ja tähän seikkaan voin päättää, nämä kaavakkeet ovat järkeviä vain silloin, kun kyse on asiakirjoista, jotka todistavat esimerkiksi syntymää tai kuolemaa, äh, oikeusrekisteri, otetaan, onko henkilöllä merkintöjä oikeusrekisterissään, rikosrekisterissään. Muotoilut on hyvin tärkeää, jotta voidaan ymmärtää, mistä on sovittu esimerkiksi silloin, kun kyse on sopimuksista ei tällaisessa tapauksessa voida käyttää äh, standardisoituja kaavakkeita. Kun näitä monikielisiä kaavakkeita kehitetään, niin se ei ole yhtään huono asia. Minusta se on pikemminkin hyvä asia sillä ehdolla, että ne rajoitetaan vain yksinkertaisiin toimiin. Niissä todistetaan tapahtuma, aivan niin kuin tässä ehdotuksessa todetaankin. Kiitos, professori Kaje. Kiitos siitä, että lähestulkoon pitäydyitte teille myönnetyssä puheajassa. Anna nyt puheenvuoron herra Clansille. Olkaa hyvä. Thank you very much. Kiitos, rouva puheenjohtaja. Hyvää huomenta. Minulla on ilo olla täällä tässä foorumissa keskustelemassa siitä, miten saadaan kanssa tämä helpommat hommaksi. Se on yksi tavoite perussopimuksissa ja koskee näitä neljää vapautta. Niiden toteuttaminen on tietysti myöskin, ei pelkästään velvoite sopimuksesta, mutta siinä on myöskin järkeä. Nyt tästä ehdotuksesta, joka koskee tätä asetusta, siis miten se kaikki käynnistyy 2004 neuvostossa ja sitten myöskin Tukholman toimintasuunnitelmassa vuodelta 2009, jossa ehdotettiin lainsäädäntöehdotusta, joka poistaisi julkisten asiakirjojen äh, laillistamisen velvoitteen ja saman aikaan Euroopan parlamentin laajemmassa yksinäisvaajärjestelmää ja tämä on olemassa jo joillakin alueilla, niin kuin on mainittu. Vuonna 2010 paperi, jossa pyrittiin vähentämään byrokratiaa ja edistämään asiakirjojen vapaata liikkuvuutta. Ja lopulta sitten komissio teki esityksen, joka meillä on nyt tänään edessämme. Kun ajattelemme Haagin 161 yleisopimusta ja apostilla sopimusta, joka poistaa, poistaa välttämättömyyden laillisesti vahvistaa asiakirja, kuten äh, Kale, Kale puhui, se, että mikä on, liittyy siihen, mitä toimintaa jollakin konsulaarisella tai diplomatisella edustalla, joka kautta joudutaan tuottamaan asiakirja, tämä vahvistaa sen kapasiteetin, jossa henkilö on toiminta allekirjoittanut tämän henkilön ja myöskin vahvistaa sen leiman tai sinetin, jota asiakirja kantaa. Alistaminen apostilalla merkitsee sitä, että kansallinen, joka esää sopimuksen jäsen, sopimuksen liittyneen valtiossa, valtiossa mahdollistaa sen toisessa valtiossa, jossa kuitenkin vaaditaan asiakirjan laillista, mitä julkista asiakirjaa tehdään artiklan yksin mukaan yleissopimuksessa, ja siinä on asiakirjoja, jotka koskevat viranomaisuutta, jotka liittyvät oikeuden asiakirjoihin. Julkiset asiakirjat, niin kuin syntymä, avioliittodistukset, patentit, oikeuspäätökset, immateriaaliset asiakirjat. Ja esityksessä asetuksen kautta samantyyppisiä asiakirjoja jäsenvaltioiden viranomaisilta, joilla on todistuksannista arvoa, että täytyy 12 sekretariaa siviilit, äh, siviilisäätyä koskevat asiakirjat, se, että ei ole äh, rikosrekisteriä ja yksityistä sekretariaa, eivät sisälly kuitenkaan tähän ehdotukseen. Ja tässä ehdotuksessa, niin kuin olemme todenneet, myöskin uusi äh, suojaus väärennettyjä asiakirjaa vastaan, jos on epäilyä jonkin asiakirjan aitoudesta. Artiklan 7 mahdollistaa sen, että jäsenvaltiot voivat saada pyytää tietoa viranomaisilta jäsenvaltion kautta, joka kautta on tarkoitus saada tämä sisämarkkinoiden tiedotusjärjestelmän kautta tai joko ottamalla yhteyttä suoraan jäsenvaltion viranomaisen. Artiklassa 11 otetaan käyttöön Euroopan unionin monikieliset standardi, standardi lomakkeet, joka eh, tekee helpotusta muodolliseen toimintaan, vähentää byrokratiaa, alentaa eh, käännöskustannuksia ja varmistaa sen, että kansalaiset voivat viedä lävitse oikeutensa yli rajojen. Jos tämä tavoitteet toteutuvat, ne varmastikin olisivat kansalaisille hyödyksi silloin, kun ne hyödyttävät, hyödyttävät oikeutta vapaaseen liikkuvuuteen, niin sältäisivät kustannusta, kustannuksia veisivät pois tiettyjä muodollisuuksia. Ehdotuksen kohta, jossa on, on tehty muutoksia, joita Euroopan parlamentissa on pyritty laajentamaan vaikutusalaa, joka esimerkiksi äh, asiakirjat, jotka tulevat tulleelta tai, äh, tai rikosrekisterit jota myöskin käsitellään muissa oikeusasioiden yhteistyön puitteissa. Nyt nimet tai siviilisäyttöä vastaavat. Mutta siviilioikeuden puitteissa näitä asioita on käsitelty vuoden 2013 huhtikuusta lähtien, Eikö? ole hyväksytty tätä alkuperäisen tekstin vaikutusalaa, tai niin kuin sitä on paremmin muutettu, joten Italian puheenjohtajakausi nyt ehdottanut, että kavennetaan tätä koskemaan pelkästään silisäätösavita koskevia kysymyksiä, jolloin tämä koskisi pelkästään syntymää, kuolemaa, nimeä, avioliittoa, rekisteröityä parisuhdetta ja näiden instituutioiden äh, hajoamista, kotipaikkaa, asuinpaikkaa, kansalaisuutta ja kansallisuutta. Italian puheenjohtaja valtio ehdotti myöskin, eh, että monikielistä lomaketta voitaisiin käyttää käännös apuna ja se voitaisiin liittää vastaamaan kansalliseen asiakirjaan liitteeksi. Tämä voisi osaltaan varmastikin osaltaan edistää sisämarkkinoiden loppuun saattamista ne kaikkea silloin, kun on kysymys henkilöllisyyden todistamisesta. Henkilöllisyyden todistaminen on perustavanlaatuinen oikeus, hyvät naiset herrat. Se on hyvin olennainen, ajatellen monia toimia mukaan luettuna syntymän tai kuoleman todistaminen, avioliiton solmiminen tai työpaikan tai asunnon saaminen tai monet muissa muissakin ulottuvuuksissa, jotka liittyvät yhteiskuntaelämään, kuin koulutus ja työpaikka. Joten varmastikin kansalaisille voisi olla hyötyä, samoin kuin yrityksille siitä, jos tällaiset rekisteröidyt yhte, yhteisöjä, yhtiöitä koskevat asiakirjat myöskin sisällyttäisiin tämän asetuksen puitteissa, mutta tällä hetkellä sitä ei ole esitetty. Mahdolliset kustannukset ja työtaakka, joka voisi syntyä odottamatonta määrästä asiakirjoja, joiden autosta sitten todistaa, on, ja se, että tällaisia pyyntöjä esitettäisiin enemmän, niistä syntyy kustannuksia, mutta toisaalta on kuitenkin enemmän hyötyä siitä, että on vaatimaton ohjelma, jota Italian puheenjohtajavaltio on esittänyt niin, että systeemä, järjestelmä sitten laajennettaisiin siinä vaiheessa, kun voitaisiin todeta, miten järjestelmä toimii on sen arvo kuten täällä aiemmin tänään puhuttiin. Artiossa 21 päätetään, että tätä asusta voidaan tarkistaa kolmen vuoden välein, jolloin voidaan tutkia myöskin sen vaikutusalaa. Ja riippuen tietysti siitä, miten paljon tällaisia aitouden todistamispyyntöjä tulee. Tämä voisi esimerkiksi nostaa tässä esille. Esimerkiksi Iso-Britanniassa on vuodessa 400 000 apostelavuosina vain, ja näistä vain 2000 25 000 tulisi kuulumaan tämän asetuksen piiriin. Monissa muissa valtioissa saattaa olla enemmän, joten tämä on hyvin vaikea selvitys tehdä siitä, että ollaan menossa oikeaan suuntaan. Miten tämä monikielinen lomake? Meillä ei ole tilastoja siitä. Emmekä voi sanoa, kuinka moni ihminen saa Iso-Britannian asiakirjoja käytettäväksi pelkästään EU-sisäpuolella. Ja kysymys siitä, mikä on tällaisen monikielisen äh, lomakkeen oikeudellinen todistusarvo, täytyy tutkia, mitä se merkitsee äh, prosesseissa eri jäsenvaltioissa. Se, että liitetään käännöksiä kansallisiin asiakirjoihin sen sijaan, että luotaisiin äh, käännettyjä asiakirjoja näyttäisi minusta järkevältä, koska ei ole mitään todellista tarvetta luoda EU-versiota kansallisista sivilisaatioa koskevista asiakirjoista. Yksi asiakirja, yksi ehdotusmuoto, jonka olen nähnyt, on se, että on sekä käännettyjä kenttiä että kääntämätöntä sisältöä, joka on siirretty siihen alkuperäisestä kansallisesta asiakirjasta. Olisi parempi, jos tämä siirretty sisältö poistettaisiin. Se merkitsi sitä, että saisimme perustiedot monikielisessä lomakkeessa, emmekä mitään muuta. Tämä olisi halvempaa ja nopeampaa saada aikaiseksi ja silloin voitaisiin pohtia vain niitä hyötyä, mikä siitä on selkeämpi. Suhde tarvitaan äh, tämän esityksen ja e-oikeusagendan välille. Tämä ehdotettu digitaalinen, siis digitaalisen sisämarkkinoihin ovat hyvin tärkeitä, ja meidän on syytä tutkia tarkkaan tätä asetusta, voidaanko me varmistaa sen, että mitään ei tehdä sillä tavoin, digitaalisen sisämarkkinoinnin, suhteellisen sisämarkkinoihin, mikä voisi aiheuttaa vaikeuksia tämän asetuksen toimeenpanolle. Tämä esitys pitäisi tutkia asianmukaisesti teknisellä tasolla. Jäsenvaltioilla pitäisi antaa riittävästi aikaa tutustua siihen. Niin minusta on tärkeää meidän kaikkien todeta, että vaikka asetus saattaa auttaa helpottamaan sisämarkkinoiden eh, toteuttamista siinä mielessä, että poistetaan esteitä, joita yksilöt ja yritykset kohtaavat, se kuitenkin kuten täällä on todettu, myöskin koskee enemminkin yksityishenkilöitä kuin yrityksiä, mutta myöskin muita tekijöitä, jotka pitää ottaa huomioon ennen kuin sisämarkkinat pitää tai voidaan lopulta täydellisesti toteuttaa. Tämä tulee vuonna 2004 tehtyyn kommenttiin, tulee erilaisten palvelujen toteuttamiseen, jotka voivat olla myöskin este sisämarkkinoille. Ehkä parlamentti voisi vielä pohtia sitä, että se työ, joka liittyy tähän astukseen, sen ohella tehtäisiin työtä, jossa varmistettaisiin, poistettaisiin yksi, että kun poistetaan yksi este, niin samaan aikaan ei kuitenkaan jää muita vielä jäljelle. Kiitos. Thank you, uh, Mr. Clancy, thank you. Kiitos, herra Clancy. Kiitos teille molemmille näistä mielenkiintoisista esityksestä tästä aiheesta. Niin kuin tiedätte, minä olen itse esittelijä julkisia asiakirjoja koskevassa ehdotuksessa. Sain aiheen käsiteltäväkseni edeltäjältäni eh, rapkailta. Minä olen suhtautunut asiaan hyvin yksinkertaisesti. Minusta on aivan ilmi selvää, että me haluamme edistää liikkuvuutta Euroopan unionin sisällä ja vapaa liikkuvuus sekä kansalaisten että yritysten osalta on saavutettu oikeus EU:ssa. Minusta komission ehdotus joka liittyy laillistamisen poistamiseen ja apostillatodistuksen poistamiseen ja se, että otetaan käyttöön monikieliset lomakkeet, käännösten helpottaminen sekä yhteistyö hallitusten välillä jäsenvaltioissa. Tämä ehdotus kokonaisuutena voisi hyvin nopeasti saada kaikkien toimielinten hyväksynnän osakseen. Herra Rapkai teki hienoa työtä, koska parlamentti hyväksyi oman kantansa jo joulukuussa vuonna 2013. Yli vuosi sitten siis. Parlamentti vahvisti komission tekemää ehdotusta. Parlamentti lisäsi julkisten asiakirjojen määrää, niiden asiakirjoja, jotka kuuluvat soveltamisalaan. Lisättiin myös nämä monikieliset kaavakkeet ja vähennettiin laillisten oikeaksi todistettujen käännösten vaatimusta ja yhteistyötä tehostettiin hallintojen välillä. Tässä kansalaisten maksamia kustannuksia siirretään hallinnolle. Ja enpä usko, että tämä on niinkään saanut jäsenvaltioiden suosiota osakseen. Mutta olen havainnut, että neuvosto on todellakin vastentahtoinen menemään tähän suuntaan. Italia puheenjohtajavaltiona piti tätä prioriteettina ja yritti päästä sopimukseen, mutta ei tässä tavoitteessa onnistunut. Toivon, että Latvia puheenjohtajavaltiona saa asian päätökseen. Aivan niin kuin Libni Egnere totesi, hänen toiveensa on myös toimia tähän suuntaan. Joka tapauksessa asetuksen soveltamisala on rajattu kapeampi ja tämä käännöskysymys on edelleenkin käsittelyssä. Me emme tiedä, milloin johtopäätöksiin päästään. Totta kai tarvitaan vielä kolmikantakokousneuvoston ja parlamentin ja komission kesken, jotta saadaan aikaiseksi yhteinen kanta. Kysymykseni teille ja varmaan tässä voidaan myös avata keskustelu. Minun kysymykseni kuuluukin, että Johtuuko tämä siitä, että jäsenvaltioiden välillä ei ole riittävästi luottamusta? Eivätkö ne luota toistensa hallintoon riittävästi? Te mainitsittekin jo aiemmin, että tarvitaan yksinkertaistamista, jonka monet jäsenvaltiot toki tunnustavat. Meillä on yleissopimuksia, jotka jäsenvaltiot ovat allekirjoittaneet ja tarkoitus on poistaa vaillistamisvaatimus sekä apostilla vaatimus meillähän on jo monikielisiä lomakkeita, joita ICCS, kansainvälinen väestörekisteritoimikunta, on kehittänyt. Komissio on ollut jopa rahoittamassa. En näin ollen ymmärrä, miksi on niin kovin vaikeata saada aikaan edistystä. Me voisimme todella yksinkertaistaa ja helpottaa kansalaisten elämää. Kansalaiset tekevät työtään ja elävät rajat ylittävästi. Myös yritykset haluavat käydä kauppaa rajat ylittäen. Ja jos sovellusala kuuluu pelkästään, sovellusalan kuuluvat pelkästään väestörekisteritiedot ja todistukset ja kaikki sitten kaupankäyntiin liittyvät kysymykset tämän ulkopuolelle. Tämä koskisi pelkästään kansalaisia, mikä sinällään on hyvä asia. Mutta miksi me emme pääse tässä eteenpäin? Kenties muillakin on kysymyksiä vieraillemme. Haluaisin pyytää teitä. Aha, meillä onkin täällä jo puheenvuoropyyntö. Edustaja Schucker. Herra Schucker, hoitoon. Ensin Schucker. Este corect pronunțat. Okay. Oikein paljon kiitoksia. Kyllä äänsitti nimeni ja ihan oikein. Oikein paljon kiitoksia, että saan käyttää puheenvuoroja. Haluaisin kiittää teitä erityisesti siitä, että olemme saaneet kuulla täällä erittäin hyödyllisiä esityksiä. Varmaan olemme kaikki samaa mieltä siitä, että kaikki menettelyt ja oikeusvälineet elävät oman aikansa ja joskus niitä tarvii vain päivittää, jotta ne toimivat paremmin ja ovat käyttökelpoisempia. Ja tästäpä syystä me myöskin täällä tänään tapaamme toisemme mutta meidän täytyy katsoa myöskin tätä välinettä eri kantilta, huomioiden eri seikkoja. Alkuun muistaakseni professori täällä viittasi asiaan todeten, että mitä tähän rekisteriin tulee, niin niitä ei välttämättä aina tarkisteta. Apostilan kohtaan liittyvä epäluottamus liittynee siihen, että järjestelmään ei luoteta. Sitä ei tarkasteta. Järjestelmä voidaan toki aina päivittää, mutta jos sanomme, että aina täytyy asiakirjalähtöisesti toimia, vaikkakaan aina ei olla täysin luottavaisin mielin näitä asiakirjoja tarkastelemassa, ja silloin tähän liittyy monia riskejä tarkastajalla on suuri vastuu. Jos asiakirja on väärennetty, niin voi hyvinkin olla mahdollista, että hän joutuu sitten edesvastuuseen sen takia, että hän ei ole tarkastanut tätä asiakirjaa. Kyse on siis hallintovirkamiehistä, jotka ovat enemmän tai vähemmän kokeneita mutta välttämättä nämä henkilöt eivät ole täysin päteviä tarkastelemaan asiakirjan aitoutta. Eli kun kyse on väärennetystä asiakirjasta, niin kyllä tällä hallintovirkamiehellä on melkoinen vastuu kannettavanaan. Joten meidän täytyy pohtia myöskin, miten me voimme suojata tällaisen virkamiehen selustan. Hän joskus voi käydä jonkun asiakirjan läpi, se voi olla väärennetty asiakirja ja sitten voikin olla, että joku vie nostaa syytteen tätä hallintovirkamiestä vastaan, joka ei ole huomannut, että kyse on väärännytystä asiakirjasta. Ja voi myöskin olla, että voisi olla olemassa tällainen kansallinen viranomaistaho, joka tästä tarkastuksesta on vastuussa. No miltä tämä käytännössä näyttäisi? Eli kyse olisi virkamiehestä, joka saa eteensä asiakirjan ja haluaa tarkistaa asiakirjan aitouden ja on sitten alkuperäjäsenvaltion va- yhteydessä ja sitten tämä kyseinen taho taas yrittää varmistaa asiakirjan aitouden olemalla yhteydessä siihen viranomaistahon, joka tämän asiakirjan on antanut. Tämä varmaankin tarkoittaa kasvavaa byrokratiaa. Se ei helpota tilannetta laisinkaan. Eli aina täytyy vielä palata lähtöruutuun ja katsoa, että onko asiakirja todellakin aito vaiko väärennetty. Ja alkuperän jäsenvaltion viranomaistaho sitten ilmoittaa, onko asiakirja aito vaiko ei. En kiistä, etteikö tämä voisi olla hyvä hanke. Tietenkin tilannetta voitaisiin parantaa entisestään. Mutta mielestäni meidän tulisi tarkastella asian liittyvät kaikki näkökohdat. Ehkäpä kansalaisten ei tarvitsisikaan enää matsaa apostillasta tai laillistamisesta, vaan kustannukset siirtyisivät sille viranomaistaholle, joka sitten tämän tarkastuksen toteuttaa, eli se, joka on yhteydessä alkuperäjäsenvaltion viranomaistahoon. Kansalliselta tasolta saattaa löytyä useampia tahoja, Eli meidän täytyy pyrkiä pitämään mielessä nämä eri seikat ja tarkastelemaan asiaa monelta eri kantilta. Sitä kautta varmaan saamme hyvän välineen aikaiseksi, mutta otan esille vielä tämän ehkä kokemattoman hallintovirkamiehen. Hänellä olisi melkoinen vastuu ja hänen pitäisi päätellä, että onko asiakirja aito vaiko ei kyllähän varmaankin aivan todella surkean kään väärännyksen voi tunnistaa, mutta jos väärännys on tehty käyttäen uusinta teknologiaa ja tekniikkaa, niin silloin tilanne on jo paljon hankalampi. Virkamies ilmoittaa, että tämä on alkuperäinen tai oikea asiakirja, aito asiakirja, ja loppupeleissä hän joutuukin edesvastuuseen, kun prosessi on edennyt väärinnetyn asiakirjan pohjalta. Ehkä meidän pitäisi lähteä liikkeelle väestörekisteritietoasiakirjoista ja katsoa, että minkälaisia kokemuksia sillä alalla on kerätty. Me kuitenkin uskomme, että järjestelmää tulisi uuden aikaistaa, mutta meidän täytyy kuitenkin huomioida nämä erinäiset tekijät. Kiitoksia. Thank you, Mr. Kiitos herra Suka. Sitten herra Le Breton, olkaa hyvä. Merci, euh, cher collègue. Kiitos, hyvät kollegat. Haluan kiittää kahta vierastamme erinomaisesta esityksestä. Aivan erityisesti kiitokset professori Kaleelle. Hän oli vieraana meidän yliopistossamme ja silloin hän oli nuori professori. Minua tämä asetusehdotus huolestuttaa. Monikieliset lomakkeet tulisivat sen mukaan, mukana. Ne eivät ole pelkästään monikielisiä, vaan ne ovat myös ö, yhtenäistettyjä. Huoli, joka tähän liittyy, on se, että kyseessä on yksi ja ainoa lomake. Meille todetaan, että ne eivät korvaisi kansallisia kaavakkeita, mutta me tiedämme, että Euroopan unionin kyseessä ollessa, kun otetaan tämä pieni askel, niin sitten ennemmin tai myöhemmin korvataankin alkuperäiset asiakirjat. Haluan tästä yhtenäistämisestä antaa esimerkin. Minulla on ollut käsissäni joitakin tällaisia asiakirjoja, joita nyt valmistellaan. Yksi liittyy esimerkiksi syntymä todistuksiin. Ei puhuta sukupuolesta eh, nimellä seks vaan genre. Jotkut taas eivät tällaista sukupuoliteoriaa hyväksy, théorie de genre. Tässä syntyy todella perustavanlaatuisia ongelmia. Kyseessä on ihmisten vapaa liikkuvuus. Toki kannatan vapaata liikkuvuutta ja periaatetta sen taustalla, mutta tämä tarkoittaa sitä, että logiikkaa vapaasta liikkuvuudesta ei pidä viedä liian pitkälle. Jos asiaa pohtii tarkemmin, niin paras tapa suosia vapaata liikkuvuutta olisi poistaa valtiot. Jos olisi vain Euroopan unioni, niin liikkuminen olisi todellakin helppoa. kansalaiset kyllä pitävät jäsenvaltiota tärkeinä, joten täytyy olla tarkkana, mitä me teemme. Se, mitä rouva Delvo totesi, hän mainitsi äh, yritykset, jotka käyvät äh, kansainvälistä kauppaa. Haluan, että niitä on jatkossakin, mutta vaikkakin meillä on rajat ylittävässä toiminnassa mukana olevia yrityksiä, niin ei tästä, tämän takia tarvitse jäsenvaltioita pakottaa luopumaan äh, olemassaolon oikeudesta, vaan pikemminkin näiden yritysten täytyy ottaa huomioon jäsenvaltiot ja on tietyt säännöt, joita pitää kunnioittaa. Minä katson, että me olemme lähteneet tässä väärälle raiteelle. Oikeudellisten perinteiden kunnioittaminen jäsenvaltioissa on painavampi periaate kuin vapaa liikkuvuus tekisinkin vastaehdotuksen. Minun mielestäni apostilla järjestelmä on hyvä järjestelmä. Se mahdollistaa sen, että henkilökohtaisia ongelmia voidaan ratkaista, mutta samanaikaisesti kunnioitetaan oikeusperinteitä. Tätä apostilajärjestelmää pitäisi yleistää. Pitää ottaa käyttöön myös hallinnollinen valvontamenettely, joka on nopea silloin, kun kyse on apostillan todentamisesta. Tämä tapahtuisi jäsenvaltioiden välisessä yhteistyössä. Unioni voi tällaista rohkaista. Ja Minusta kansallisten oikeuslaitosten erilaisuus on rikkaus, joka tulee säilyttää ja totta kai täytyy sitten hyväksyä ne pienet haitat, joita tästä syntyy. Kiitos herra Le Breton tästä kannanotosta, joka on hyvin selkeä. Me jatkamme herra Pudan puheenvuorolla. Doamna președinte, mulțumesc foarte mult. Îi felicit. Uh, Kiitos puheenjohtaja. Minä haluaisin onnitella professoreita, jotka ovat puhuneet tästä erittäin tärkeästä aiheesta. Se on tärkeää meille kaikille, neuvostolle, komissiolle, Euroopan parlamentille. Me kaikki aiomme niin pitkälle kuin mahdollista tehdä yksinkertaisemmaksi kansalaisten elämää Euroopassa. Mutta meidän pitää kuitenkin ottaa huomioon tähän liittyviä ongelmia ja myöskin olla varovaisia. Ei pidä ehdottaa sellaisia mekanismeja ratkaisuiksi, jotka enemmänkin heikentävät kansalaisten asemaa, jotka saattavat kansalaiset alttiiksi riskeille, ongelmille, joita on vaikea puuttua. Neuvosto on tässä asiassa ottanut selkeän kannan ja minä toivon, että myöskin tätä asioita sovellettaisiin monin tavoin. Tiedän, että monissa jäsenvaltioissa on vaikeuksia. Tiedän, että jokaisessa, jokaisessa hallituksella on ongelmia, jotka liittyvät tähän asiaan. Mutta minä uskon, että tämä ratkaisu, jolla poistetaan kaikki valvonta jäsenvaltiossa jotain sellaista, mitä voidaan hyväksyä. Meillä on tämä oikea listaminen, meillä on apostilla ja kansalaiset ja instituutiot, niin he tarvitsevat suojaa, jotka ovat kaikki tekemissä näiden asiakirjojen kanssa, jos ei olemassa mitään riippumatonta elintä, joka tutkii apostillan tai sen, että asiakirja on vahvistettu oikeaksi, silloin tulee epävarmuutta kansalaisten keskuudessa ja on vaikea työskennellä sellaisen asiakirjan parissa, jota julkinen taho ei ole vahvistunut oikeaksi, koska minulle kansalaisen tämä tilanne merkitsee sitä, että on olemassa tiettyä turvallisuutta, pitää olla turvallisuutta siitä, että on hyvinkin todennäköistä asiakirja on oikea. Kysymys asiakirjoista, joita käytetään julkisessa tilassa ja saattaa syntyä vahinkoja, jos asiakirja on väärennetty. Siksi Tämän asian täytyy olla ensisijaista suhteessa siihen, että pyritään yksinkertaistamaan menettelyjä. Minusta kustannuksia pitää kyllä alentaa. Totta kai pitää yksinkertaistaa äh, sitä, että tapahtuu tiettyä liikettä ja liikuntaa, mutta totta kai jokainen kansalainen äh, on ajattelin, että hän ei halua maksaa välttämättä veroja, hän haluaa maksaa mahdollisimman vähän veroja omassa jäsenvaltiossa, mutta hän haluaa myöskin yksinkertaisempaa elämää. Hän ei halua, että on liikaa virastoja, jos täytyy, jos täytyy käydä jonkin asiakirjan saamiseksi, mutta täytyy olla jokin puolivälin tie, joka myöskin ottaa huomioon turvallisuuden ja meidän pitäisi nähdä, että tavoitteena olisi kustannusten tavoittaminen, mutta kustannusten tavoittaminen ja turvallisuus – sen sijaan, että mentäisiin eteenpäin yksinkertaistamisessa. Haluaako vielä joku käyttää puheenvuoron? Haluaisin kysyä, haluatko puheenvuoromme käyttäjät vielä osallistua tähän ja reagoida siihen, mitä muut totesivat. Professori Kai Jee, haluatteko te kommentoida? Muutama vastauksen sana tässä vaiheessa. Voin toki yhtyä niihin tavoitteisiin, että laillistamisen poistaminen ei saa tote- toteutua oikeusvarmuuden kustannuksella. Vain oikeastaan kolme seikkaa aivan lyhyesti. Meillähän on jo unionin tekstejä, jotka ovat poistaneet laillistamisvaatimuksen ja menettelyn. Tästä täytyy olla tietoinen. Kaikissa tekstissä on poistettu laillistaminen ja apostilla. Meillä ei ole minkäänlaista valvontamenettelyä, joka olisi otettu käyttöön. Asetusehdotuksessa ehdotetaan, että laillistamisen poistaminen yleistetään ja valvontaa tehostettaisiin. Toinen seikka, joku mainitsi apostilla yleissopimuksen ja sen, että järjestelmä toimii hyvin. Tämähän riippuu siitä, mistä vinkkelistä asiaa katsoo. Kyse on systemaattisesta valmusjärjestelmästä niin, että apostilla on oikea. Tämä on aivan helppoa. Kuka tahansa voi kotona valmistaa apostillan. Tarkoitus on taistella petoksia vastaan, väärennöksiä vastaan ja kielellisistä syistä silloin, kun otetaan yhteys väestörekisteriin, niin siellä sitten puhutaan tiettyä kieltä ja apostilloja on kierrossa maailmanlaajuisesti ja niitä ei koskaan äh, tar- tarkisteta. Pitäisi olla todellinen väline tämän valvontamenettelyn kautta käytössä, jolla äh, taistellaan väärennöksiä vastaan. Ja sitten kolmanneksi ainut epävarmuus, joka tässä liittyy äh, valvontaan ja siihen, että jos viranomaisella on perusteltuja epäilyksiä. Se kääntyy keskusviranomaisen puoleen, joka kääntyy taas sen äh, maan viranomaisen puoleen, joka todistuksen on myöntänyt, jotta aitous todistetaan. Ainut varmuus tässä on se, että valvontapyyntöjen määrä lisääntyy ja tämä aiheuttaa kustannuksia. Näitä on hyvin vaikea arvioida, koska tällaista valvontajärjestelmää toistaiseksi ei ole olemassa. Meillä ei ole oikeastaan viitekohtia. Tuleeko tällaisia valvontapyyntöjä valtavasti, tuleeko niitä vähän ja minkälaisia kustannuksia niistä aiheutuisi? Thank you very much. Um, eh, Paljon kiitoksia. Varapuheenjohtaja ehdotti, että järjestelmien välille rakennettaisiin siltoja eikä lähdettäisiin harmonisoinnin tielle. Ja minun mielestäni siihen meidän tulisi nyt keskittyä. Kyse ei ole siitä, että kansalliset järjestelmät yhtenäistettäisiin, ei ainakaan minun mielestäni. Toissijaisuusperiaatetta tässä täytyy vaalia, eli meidän täytyy käsitellä asioita johdonmukaisesti ja että kunnioitetaan kansallisia perinteitä, mutta kuitenkin samalla pyrkien tarjoamaan Euroopan laajuisesti toimivaa ratkaisumallia, mitä tulee petokselliseen toimintaan ja hallintovirkamiesten näiden tarkastajien vastuuseen. Jos katsotaan apostajajärjestelmää, niin voi hyvinkin olla, että tarkastuksessa ilmenee puutteita ja yhdistyneessä kuningaskunnassa on syntynyt riitatapauksia Hagin sopimukseen vedoten. Eli on ilmoitettu, että tarkastuksia ei ole tehty oikealla tavalla, joten tietynlainen vastuujärjestelmä on jo olemassa. Vastuukysymykset ovat aina esillä riippumatta siitä, minkälaiseen järjestelmään turvaudutaan. Sillä on tietenkin selvää, että joku voi tietenkin tehdä virheen ja se vaikuttaa joko yksityis- tai rikosoikeudellisella puolella. Näin pääsemmekin siihen, mitä te totesitte, että onko, vallitseeko jäsenvaltioiden välillä luottamuspulaa. No, minä en sano tähän liittyen juuta enkä jaata. Eli minkälaiset siteet jäsenvaltioiden välillä on olemassa. Mutta mielestäni tilanne on kuitenkin sellainen, että jokainen jäsenvaltio haluaa tietenkin vaalia omaa lähestymistapaansa. Ja me kuulimme jo kodifiointiin liittyvän aset, alustuksen kodifiointi, kuten myöskin eurooppalainen järjestelmä, tarkoittaisi käytännössä sitä, että tilanne muuttuisi, eli lähestymistapa muuttuisi, mutta ongelmana on se, että voisivatko kaikki jäsenvaltiot hyväksyä tällaisen säännöstön kaikki osa-alueet. Tulevat sukupolvet päättäköön siitä. Meidän täytyy katsoa asiaa pidemmällä aikavälillä. Eli jos lähdemme siitä ajatuksesta, että asiaa voidaan o, käsitellä uudemman kerran kolmen vuoden harkinnan jälkeen ja pohditaan sitten uudemman kerran, että onko tämä valittu lähestymistapa sellainen, jota tulisi jatkossakin vaalia. Eli mikään ei ole vielä lukkoon lyötyä. Tässä vaiheessa asioita voidaan muuttaa tarpeen vaatiessa. Ja jos katsotaan asetusta tästä näkökulmasta, niin me olemme sitoutuneet siitä, että siihen, että kansalaisten elämä helpottuu ja tätä meidän tulisi myöskin pyrkiä varmistamaan. Kiitoksia. Sinäpä viisas johtopäätös näistä esityksistä tästä osasta. Haluan kiittää kaikkia osallistujia. Uskon puheenjohtaja, että nyt voimme pitää pienen kahvitauon. On aivan perustavanlaatuinen oikeus pitää kahvitauko. Milloin jatkamme? Kello 11.20 jatkamme. Uskon, että kahvi tarjollaan heti tuossa ulkopuolella. Kiitos. 11.25.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 ako se vama da vam naknadno link gdje se vi možete gdje se ja mogu i onda će meni slati. Onda će vama to. Pa newsletter. Newsletter i to, ali vam, ali vam je uvijek informacija o najnovijim analizama. Da, da, da, da, da. Ja to e, većinom napišem, to je nešto interesantno spremno. Čuj, ja imam te četiri takve stvari na koje sam. E, jedna je Policy Europe, to je Policy Ladies and gentlemen, may you please be seated. Hyvät naiset ja herrat, voisitteko istuutua?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 esityksistä, niin pyytäisin istuutumaan. Thank you uh, for uh, paying attention to Professor Christ- Noin, seuraavana kuulemme Viinin yliopiston professoria Christiane Vendehorsti olkaa hyvä. Uh. Kiitoksia herra puheenjohtaja, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, hyvät kansallisten parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Kiitokset kutsusta tähän tapahtumaan. Minulla on ilo ja kunnia kert- puhua teille mahdollisesta perintö- ja perheoikeudesta eurooppalaista sopimusmallista. Mistä on kyse? Kyse on siitä, että tarkastellaan niitä ongelmia, joihin kansalaiset tätä nykyään torma, törmäävät silloin, kun he käyttävät vapaan liikkuvuuden periaatteen oikeutta, avioituvat, eroavat, saavat lapsia tai kuolevat kotimaansa ulkopuolella. Tällä hetkellä on olemassa 16 miljoonaa niin sanottua kansainvälistä paria EU-ssa. 13 prosenttia näistä avioliitosta ovat kahden eri maan kansalaisten solvimia. Arvioiden mukaan avioliittojen purkautuessa tai suhteiden päättyessä syntyvistä omaisuuteen liittyvistä kustannuksista ovat noin 1,1 miljardin euron luokkaa per vuosi. Tältä tilanne voi tällä hetkellä näyttää eurooppalaisen näkökulmasta ongelmia. Kyllä liittyy tällaisiin niin sanotun kansainvälisiin pareihin ja haluaisin ottaa kolme esimerkkiä esille. Ensimmäinen liittyy siihen, että ihmiset yllättyvät siitä, mikä on sovellettava laki, kun he muuttavat toiseen jäsenvaltioon. Kun katsotaan aiheeseen liittyvää unionin lainsäädäntötekstiä, niin ongelmana on juuri tämä sovellettava lainsäädäntökysymys. Eli silloin kun asunpaikka muuttuu, niin se tarkoittaa myöskin sitä, että sovellettava lainsäädäntökin muuttuu. Jos katsotaan Rooma kolmosta, niin sen mukaan muuttaminen toisen lainkäyttöalaan, niin silloin myöskin esimerkiksi erotapauksessa käytetään eri lakia. Ja tämä tietenkin on omiaan yllättämään asianosaiset Esimerkiksi jos itävaltalainen pari muuttaa Saksaan, ja Saksan ja Itävallan erolainsäädäntö on erilainen, kuten tästä esimerkistäkin näkee. Tilanteen voi kehittyä hyvinkin yllättävään suuntaan. Erityisesti heikomman osapuolen osalta tämä voi olla erittäin yllättävä. Lainsäädäntö poikkeaa myöskin perintöoikeuden puolella. Esimerkiksi jos muutetaan eri lainkäyttöalueille, mutta siellä äh, avoliiton toinen osapuoli ei nautikaan samoista äh, perintöoikeuksista kuin koti, kotimaassaan ja silloin äh, tilanne on hyvin hankala. Ja sitten Toinen ongelma liittyy juuri oikeuspaikka keinotteluun ja tähän niin sanotun rush to court pyrkimykseen. Eli jompikumpi puolisoista haluavat ehkä hakea pikaistakin eroa varmistaakseen tai varjelakseen ja suojelakseen omia etujaan, jos on esimerkiksi tehty avioehtosopimus Eli tarkoituksena mahdollisimman pikaisesti ryhtyä toimiin, mikäli ongelmana on, että toisessa jäsenvaltiossa tietyt määräykset eivät olekaan käytössä tai olemassa olevat sopimukset eivät välttämättä kaikilta osin olekaan sitovia. Vaikka kyse olisi tavallisesta erotapauksesta, niin silti tilanne saattaa olla myöskin sellainen, että välttämättä ei ole tarkkaa tietoa siitä, mitä lakia käytetään. Jos esimerkiksi Saksassa avioidutaan ja sitten muutetaan Itävaltaan, siellä erotaan, mies muuttaa Alankomaihin ja siellä hän lähtee hakemaan avioeroa. Sinänsä tämä ei ole kovinkaan ongelmallinen tapaus tai epäselvä tapaus. On olemassa erilaisia järjestelmiä, mutta kuitenkin käytäntö on osoittanut, että sovellettavia lakeja on erilaisia, joita sovellettaisiin tässäkin tapauksessa Itävallan, Saksan ja Alankomaiden lakia. Ja tähän liittyy monia ongelmatapauksia, koska kaikkia kysymyksiä avana olevia kysymyksiä ei ole ratkaistu. Tällaisia asioita joudutaan käsittelemään, on kehitetty hyvinkin päteviä ratkaisumalleja, mutta sovittelujärjestelmät ovat hankalia ja kalliita näinäkin aikoina. Voisin jopa liioitellusti sanoa, että ne, jotka avioituvat toisen maan kansalaisen kanssa tai muuttavat toiseen unionin jäsenvaltioon, niin ovat kyllä matkalla tuntemattomaan. Ongelma voitaisiin ratkaista tietenkin esimerkiksi alakohtaisella kodifiointijärjestelmällä, kuten kollega Hain aamupäivällä totesi, tai että meillä olisi vaihtoehtoisia ratkaisumalleja, mutta me tiedämme, että ne eivät ole kuitenkaan ihan lähitulevaisuudessa kovinkaan realistisia ratkaisumalleja. Toinen ratkaisumalli voisi olla se, että siirryttäisiin alalla lisääntyvään autonomiaan. Sillä jos katsotaan tämänhetkisiä välineitä, jotka ovat tarjolla esimerkiksi omaisuuteen liittyen, ja jos Bryssel 2a-asetusta lähdetään muuttamaan, niin silloin asianosaisilla on mahdollisuus valita sovellettava lainsäädäntö ja välttyä mahdollisilta ongelmilta, jotka ovat tässä tulleet esille. Eli varhaisessa vaiheessa voitaisiin päättää sovellettavasta laista ja paikasta Se voisi olla ratkaisumalli. Ja ongelmat voitaisiin ratkaista myöskin sopimuksilla. Jos tämä voisi olla ratkaisumalli, niin miksi näitä vaihtoehtoja aviopuolisot eivät käytä? Syynä voivat olla muun muassa se, että he eivät ole tietoisia ylipäätään näistä heille tarjolla olevista ratkaisumalleista. Tällaisia asioita on vaikea tietenkin ottaa myöskin esille suhteen aikana. Ja myöskin asiantuntija-avun saaminen voi olla hyvinkin kallista. Minäpä ehdotaisinkin tästä syystä, että otettaisiin käyttöön eurooppalaiset sopimusmallit, jotka liittyvät tuomioistuinpaikan valintaan, lain, sovellettavan lain valintaan ja sitten perheasioihin liittyvän välitysmenettelyn käyttöön. Eli tärkeintä on, että aina kun avioliitto päättyy, avioliitto solmitaan tai rekisteröidään, muutto ulkomaille tai syntymä rekisteröidään, niin aina silloin näille asianosaisille ilmoitetaan, minkälaisia oikeuksia heillä on, eli tarjotaan tällaisia yhden luukun paketteja. Toinen vaihe voisi olla se, että meillä olisi eurooppalainen sopimusmalli perheoikeuteen liittyen, mutta on tietenkin selvää, että tämä on hankalampi asia ja vaatii vielä käsittelyä. Lisäksi haluaisin sanoa, että kyse on hankkeesta, joka on Bulewölkin, eli eurooppalaisen perhelainsäädäntökomitean jäsenen kanssa. Ja tämä voitaisiin toteuttaa eurooppalaisen, tai toteutetaan eurooppalaisen lakiinstituutin suojeluksen alle. Oikein paljon kiitoksia. Professor. And uh, now... Oikein paljon kiitoksia arvoisa professori. Seuraavaksi puheenvuoron saa kollega Kurt Lechner. Hän on tämän valiokunnan entinen jäsen ja hän vastasi aikanaan perintäasia tekstin käsittelystä. Hän on myöskin notaari. Lisäksi vieraana on Eve Pötter. Hän on Viron notarikamarin oikeuden neuvonantaja. Voitte nyt valita, kumpi haluaa aloittaa. Aikaa puheenvuoroille on yhteensä 20 minuuttia, joten olkaapas hyvä. Ja, Kiitos puheenjohtaja. Kiitos kutsusta ja voin sanoa, että olen iloinen siitä, että jälleen saan olla täällä ja vielä kolme vuotta sitten olin täällä vielä parlamentin jäsenenä ja on mielenkiintoista nyt olla hiukan mahdollisuudessa kriittisesti tarkastella asiaa, jonka parissa on aiemmin se ollut työskennellyt. on täällä muuta. Meillä on niin mukavia kuvia tällä kurvaa. Äh, Vendehostella, enkä tule esittelemään tätä asetusta, joka on ollut voimassa jo kolme vuotta, kun vuotta sitten se hyväksyttiin. 7. 11 sitä tullaan käyttämään. Tietysti me toivomme kaikkien puolesta, että kestää pitkään ennen kuin se tulee meitä henkilökohtaisesti koskettamaan sen soveltaminen. Ongelmia tulemaan kuitenkin sen jälkeen edelleen ongelmat tällä hetkellä ovat hyvin suuria. Täydentäen sitä, mitä Rouva Vendehorst sanoi, että myöskin nämä avioliitot, joissa on kaksi kansallisuutta, että siellä myöskin tämä kysymyksen asettelu koskettaa osapuolia, koska tällä hetkellä eivät voi järkevällä tavalla hoitaa eh, jäämistöön liittyviä kysymyksiä, ja tämä liittyy asian luonteeseen, mutta tartun muutamiin kysymyksiin. Kuitenkin pohjimmiltaan voi sanoa, että asetus eh, on eh, sellainen, että siinä on yhdistelmä viimeisimmästä tavallisesta aloin paikasta ja siitä ja soveltavan oikeuden valinnasta, ja, joka on siis se, mitä sovelletaan perintä tilanteessa Tämä on asetuksen ydin. Tällä hetkellä siitä on niin paljon kirjas, kirjallisuutta, jota on valtaisasti on valtaisen pitkiä kirjallisuusluetteloita. On yllättävää, miten, miten paljon juristit voivat löytää ongelmia näistä asioista, mutta on tärkeää kuitenkin todeta, että normaalitapauksessa kansalainen, tavallinen kansalainen, hänen kannaltaan asetus on ymmärrettävissä oleva ja sulatettavissa. Eihän hänen tarvitse tietää ongelmia, jos on vain tietää se, että hänen osaltaan perintöoikeudessa käskee se paikka, jossa hän on viimeksi asunut, ja että hän itse valitsee sen oikeuden, jota sovelletaan. Ja tämä on tärkeää hänen kannaltaan. On tärkeää myöskin se, että astus pidettiin kompaktina. Siinä on hyvin vähän tällaisia poikkeuksia ja yksityiskohtia. Useinhan nykyaikainen lainsäätäjä usein valitsee toisen tyyppisen lähestymistavan, joten tämä tavallinen asuinpaikka, sitä valittu, mutta mutta eh, kuitenkin se on määritetty riittävän hyvin tämä käsite, mutta muuten käsite jää aika joustavaksi ja se on sitä oli määritelty muissakaan asetuksissa EU-tasolla ja myöskään jäsen, myöskin jäsenvaltioissa vain siellä täällä. Ja hyvä näin, minä olen sitä mieltä, että käsite ei ole yhtenäisesti kaikissa tapauksissa ymmärrettävissä ylimessään kyllä, mutta rajatapauksissa täytyy olla mahdollista esimerkiksi werden soll. Äh, äh, Kysymyksissä se on vertaissa eri tavoin kuin esimerkiksi perintökysymyksissä. Ja huomaatte, että tästä yleisestä tästä osasta, jos sitä tutkitaan ja käsitellään erikseen, niin voisi vielä viitata sitten siihen, että yksi poikkeus on artiklassa 21 kohdassa 2, jossa poikkeuksellisesti, jos sovelletaan toista lainsäädännön oikeutta kuin viimeisimmän oleskelupaikan laki, silloin voidaan, tämä tuli kompromissina esille neuvotteluissa, se ei kuitenkaan voi määritellä vastuuta, vastuullisuutta, merkitsi sitä siis vastuussa oleva tuomioistuin viimeisimmässä oleskelupaikassa joutuu soveltamaan toisen valitun valtion oikeutta. Tämä, tämä merkitsee siis sitä, että pysyy rajoissa se, että valitaan tällaisia mahdollisia, mahdollinen muu oikeuskäytäntö. Varapuhemies puhui siitä, miten tämä nämä kysymykset ovat meidän oikeastaan ytimeen ja perintöön kuuluvia. Ja tällähän on välisiä vaikutuksia myöskin materiaalioikeuteen. Se voi johtaa jossakin tapauksessa lähentymiseen, mikä olisi toivottavaa, mutta tärkeää on, että myöskin kansalliset perintötodistukset pysyvät, ovat säilyneet vahingoittumattomina ja asetuksessa mainittujen instrumenttien lisäksi edelleen säilyvät voimassa. Tänään iltapäivällä täällä on paikalla äh, herra Lagaut, joka on todennut, että tämä tulee, äh, asetus on ollut todellinen vallankumous, ja siinähän on oikeassa, nimittäin se on aivan uutta äh, kaikille. Tämä varmasti oli syy siihen, miksi se oli niin menestyksekäs, koska kaikki keskittyvät tähän uuteen, eivätkä siihen, että jokainen pystyy löytämään rastuksesta sen, mikä on ollut tyypillistä hänen valtiolleen. Tämä merkitsee sitä, että tämä on tärkeää ajatellen asetuksen tulkintaa. Siis, että se ei ole pelkästään, on tunnustettu, että se on autonominen asetuksena itsessään, vaan, vaan sitä tulkitaan sen omista määräyksistä liikkeelle lähtien. Ja kansallinen dogmatiikka voi olla mielenkiintoista, mutta sitä on vain rajallisesti hyötyä. Sitä on rajallisesti hyötyä. Mutta jos puhutte kansalaisten kanssa, ja puhutte ens, puhutte miksi verotuskysymyksistä, niin totta kai on niin, että asetuksessa ei voida määrittää verotuksia, mutta myöskin kokeneet ihmiset uskovat heti, että sillä on vaikutuksia, nimittäin välillisesti, koska tässä vaihtuu, muuttuu myös se, miten omaisuus, miten omaisuus osoitetaan, koska komissio on luonut asiantuntijaryhmän tätä varten, mutta valitettavasti on sellainen vaikutelma, että jäsenvaltioissa ei ole mitään valmiutta saada aikaan puitedirektiivi, Mainitsin vielä kriittisesti, että jäsenvaltioista meillä on sellainen vaikutelma, että siellä ei ollut mitään tiedotuskampanjoita, mikä minusta olisi jäsenvaltioiden tehtävä. Komissio tekee oman osansa, monet notarikamarit, asianvaltajakamarit järjestävät tiedostilaisuuksia, jatkokoulutustilaisuuksia, mutta minun mielestäni olisi tärkeää, että kollegat kansallisissa parlamenteissa huolehtisivat siitä, että jäsenvaltiot itse tarttuvat asian, asiasta tiedottamiseen. Yhdistynyt kuningaskunta, Irlanti, Tanska eivät ole osallisina tässä asetuksessa. Se on vahinko. Hiukan harmittavaa on se, että asetuksessa itsessään ei ole löyty lukkoon vielä sitä selvästi, että silloin näitä maita, katsot, näitä maita pidettäisiin kolmansina maina. Muissa asetuksissa on todettu, ja tämä mahdollisesti johtaa siihen johtopäätökseen, että jos on mainittu siellä ja taas tässä ajatuksessa ei, että siihen on jokin syy, mutta siihen ei ole mitään erityistä syytä. Minun mielestäni on täysin selvää, että nämä kolme valtiota pitää, niitä, niitä pitää katsoa kolmansina maina. Ja tavallinen oleskelu, oleskelupaikka ole sama kuin kotipaikka anglosaksisen lainsäädännön mukaan, mikä jo sinänsä voi johtaa huomattaviin ristiriitoihin tärkeä mainita myöskin se asia, joka usein unohtuu, nimittäin valtiosopimukset. Valtiosopimukset, jotka liittyvät die konnte ja die Verordnung nicht eingreifen, das sieht schon. osalta äh, Lissabonin sopimuksessa artiklassa 51 on todettu, että tästä asiasta ja tämä voi johtaa massiivisiin ongelmiin ennen kaikkea silloin on kysymys eurooppalaisesta perintodistuksesta. Meillä ei nyt ole aikaa puuttua tähän yksityiskohtaisemmin, mutta valtiosopimuksethan ovat äh, sopimuksena itsestään autonomisesti tulkittavia niin, että niitä tulkitsevat kansalliset tuomioistuimet. Äh, tietynlaista valvontaa harjoittaa Euroopan unionin tuomioistuin, mutta tätä kautta päästäisiin ainakin jonkinlaisiin puolittain järkeviin tuloksiin, koska huoletaan siitä, että valtiosopimuksia tulkitaan mahdollisimman restriktiivisesti tietenkin olisi ehkä parasta itse asiassa luopua näistä valtiosopimuksista Se, joka on pätevä äh, tähän, tekemään tätä, niin minun mielestäni tämä sinänsä on aika yhdentekevää, koska poliittisesti varmastikin on oikein, että jos valtiota tämä koskettavat ja Euroopan taso yhdessä tarttuisivat asiaan ja kolmansien maiden tapauksessa, Saksan tapauksessa myöskin Turkki ja Italiallakin on valtiossa myös Turkin kanssa ja sitten nämä Neuvostoliiton seuraajavaltiot, Iran, että tähän kysymykseen tartuttaisiin. Sanon tämän muun muassa siksi, että Täällä on paikalla kollegoja kansallista parlamenteista. Nyt aikaa on vähän, joten vielä, vielä yksi asia Euroopan, eurooppalaisesta perintodistuksesta. Äh, nyt kun puhutaan näistä kaivatuista lomakkeista sanoisin, että minä pelkäsin, tässä kävi niin kuin pelkäsinkin, että niistä tuli hyvin, hyvin äh, laajoja komissio esitteli näitä neuvotteluissa ja se joutui neuvotteluissa suostumaan jäsenvaltioiden edustajien toiveisiin ja kuten Euroopan tasolla usein on, herra puheenjohtaja, kuluttajansuojamääräyksissä saatoin usein havaita tämän saman tuskallisesti. Jokainen taistelee oman kysymyksensä puolesta ja on sitä mieltä, että se kysymyksenasettelu pitää ehdottomasti ottaa esille. Ja lopputulos on sitten se, että syntyy melkoinen joukko asioita ja kaikki jää hyvin vaikeaksi hahmottaa tämä ylikuormittuu. Tullaan sitten näkemään, miten käytännössä tämä tulee toimimaan yhdessä muiden jonnekin näiden oikeuksellisten ongelmien kanssa, jotka täytyy selvittää tuomioistuimessa. Ja katsotaan sitten siis se, miten tämä Euroopan perustus tulee löytämään paikkansa. Sitten on olemassa tiettyjä epäilyksiä, jotka liittyvät asiaan. Ei, itse asiassa tässä asetuksessa asiassa ei ole mitään huonoja kompromisseja, mutta tärkeää on, että on, on järkevää neuvontaa ja pitäisi välttää mahdollisimman liian äh, mutkikkaita rakennuksia, rakennelmia. Äh, ei pitäisi ainakaan nyt tässä vaiheessa ryhtyä mihinkään uudistukseen, vaan ensin äh, katsoa, minkälaisia käytänkokemuksia saadaan perintodistuksesta. Joka tapauksessa minun mielestäni eh, se, että määritellään se, että voidaan hyväksyä, se valitaan se oikeus, jota sovelletaan perintötapauksissa. Ja pitäisi panna liikkeelle tosiaankin näiden valtiosopimusten irtisanominen. Ja on tärkeää myöskin, että... Nicht lösen konnte. Herzlichen Dank. Varallisuusoikeus ja perin, perintöoikeus ovat usein ristiriidassa keskenään ja niiden osalta saadaan aikaan yhteensovittamista. Uh, thank you for the possibility to... Kiitos mahdollisuudesta esittää analyysiä, jolla paikalla tänään. Ennen kuin puheen perintöasetuksesta, niin haluaisin todeta, että minun yksi tehtäväni on toimia niin, että notarien kokemukset otetaan huomioon. Minä olen saanut henkilökohtaista kokemusta siitä, miten perintöasioita voidaan hoitaa ja miten testamentteja voidaan tehdä todistusvoimaisiksi. Virossa perintöasetuksen mukaisesti jo vuosikausia perinnöt voidaan ratkaista vain silloin, jos viimeisin asuinpaikka oli Virossa ja laki, jota sovelletaan, on sen maan laki, jossa kuollut henkilö on viimeksi asunut. Näin olen voinut kirjoittaa analyysin pohjaten omiin kokemuksiini silloin, kun olemme käsitelleet kysymyksiä, jotka tulevat tämän asetuksen alaisuuteen. Perintöasioita eri jäsenvaltioissa käsitellään eri tavalla perustuen vainajan kansallisuuteen ja asuinpaikkaan. Yleistavoitteena on se, että menettelyä käsiteltäisiin vain yhdessä jäsenvaltiossa. Tämän pitäisi helpottaa tilannetta silloin, kun kyse on testamentin saajista. Ei ole enää tarvetta hyvin pitkiin ja kalliisiin perintömenettelyihin eh, eri jäsenvaltioissa. Pitää kuitenkin huomioida, että asetuksessa on myös täsmällisiä sääntöjä sen suhteen, miten testamentteja arvioidaan sekä muodon että sisällön kannalta. On olemassa asetuksen vaatimuksia, jotka on otettava huomioon, kun testamenttia laaditaan. perintöasetuksen oikeuspaikka valintaa määrittelevä kysymys sekä sovellettavaan lakiin liittyvä kysymys on vainajan asuinpaikka. Vaikeaksi tämän tekee se, että itse asetus ei määrittele sitä, mitä tarkoitetaan, äh, tavallisella asuinpaikalla, eikä määritellä kriteereitä, jotka olisivat tarpeen silloin, kun asuinpaikkaa todella näin määritellään. Pitäisi kuitenkin ottaa huomioon se, että vaikkakaan meillä ei ole Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytäntöä perintöasioissa, tuomioistuin on antanut muilla oikeudenkäytön aloilla tuomioita, siitä, että asuinpaikalla on yhteisön tason vaikutuksia. Oikeuskäytäntö osoittaa, että henkilöillä ei voi olla eri jäsenvaltioissa yhtä aikaa tavanomaisia asuinpaikkoja. Ja kun ajatellaan esimerkiksi kiinteää omaisuutta, veronmaksua, asuinpaikan rekisteröintiä, niin Nämä eivät voi olla sellaisia tekijöitä, joiden perusteella tavanomainen asuinpaikka määriteltäisiin. Vaaditaan jonkinlaista pysyvyyttä ja tarkoitusta asua pysyvästi tietyssä paikassa. Mikä sitten on kyseisen henkilön ö, tavanomainen tai pysyvä toimintojen keskus? Kaikki faktatiedot täytyy ottaa huomioon silloin, kun tällaista pysyvää asuinpaikkaa määritellään. Kun ajatellaan vainajan testamentin saajia, edunsaajia, niin asuinpaikka tuodaan esille silloin niiden henkilöiden toimista, jotka ovat osallisina testamentin luvussa. Esimerkiksi kuolintodistusta ei yksin voida pitää todisteena vainajan tavanomaisesta asuinpaikasta. Viron kokemukset osoittavat, että kun asuinpaikkaa vainajan osalta määritellään, niin faktatietojen lisäksi osapuolten pyrkimykset täytyy myös ottaa huomioon. Rajat ylittävissä tapauksissa kun edunsaajat väittävät, että vainajalla oli esimerkiksi vapaa-ajan asuntoja tai hän asui tilapäisesti muualla, niin sitten esimerkiksi Virossa käy niin, että menettelyt muissa maissa ovat liian pitkiä, liian kalliita, tai sitten halutaan esimerkiksi välttyä perintöverolta, tai sitten toisessa jäsenvaltiossa ei ole ketään sellaista, joka voisi ryhtyä tarvittaviin toimiin ja käsitellä perintöasiaa tuossa jäsenvaltiossa. Perintötodistus, jonka asetuksessa määritellään, voitaisiin antaa todisteeksi siitä, että perintömenettely on käynnissä ja että edunsaajat, joilla on legitiimi oikeus saada perintöä vainajan jäämistöstä, on toteutettu oikein. Tällä ei kuitenkaan luoda oikeuksia ja voitaisiin ajatella, että olisi asiakirja, joka annettaisiin vapaaehtoisesti ja näin edunsaajat voisivat todistaa, että perintö menettely on käynnistetty, on toteutettu ja näissä menettelyissä on todettu, että näillä edunsaajilla on oikeuksia suhteessa vainajan jäämistöön viranomainen, joka antaa tällaisen eurooppalaisen perintötodistuksen, joutuu varmistamaan, että tarjotut tiedot, jotka todistuksessa annetaan, ovat täsmällisiä. Näin todistus olisi luotettava myös toisessa jäsenvaltiossa. Koska aikarajoja ei ole sillä, milloin täytyy tällaista perintötodistusta hakea, niin voisi hyvinkin käydä vuosikausia sen jälkeen, kun perintö on jo jaettu, että kun määritellään oikeuspaikkaa ja sovellettavaa lakia, niin näitä sääntöjä tulisi aina kunnioittaa, vaikkakin silloinkin, kun eurooppalaista perintötodistusta ei myönnetä. Samaa periaatetta tulisi noudattaa kaikissa perintötapauksissa niin, että asiatiedot olisivat luotettavia Tapahtuupa todistelu sitten kansallisen tai eurooppalaisen perintötodistuksen puitteissa ja käydäänkö käsittely oikeusviranomaisten tai muiden viranomaisten toimesta. Todistus voidaan varmentaa vain silloin, kun säännöt ja sovellettava laki huomioidaan niin kuin asetus määrää. Asetus määrää jäsenvaltioiden viranomaisille useita velvoitteita ja näyttäisi siltä, että sitä voidaan soveltaa tehokkaasti vain, jos jäsenvaltioiden viranomaiset ovat halukkaita tekemään yhteistyötä ja toimittamaan tietojenvaihtoja tämän asetuksen määrämällä tavalla. Kun esimerkiksi käynnistetään toimet tietyssä tuomioistuimessa, niin käytännössä, jotta varmistetaan, että yleisen tuomiovallan omaava tuomioistuin ei ole käynnistänyt perintömenettelyitä. Jos on perusteltuja epäilyksiä, niin viranomaisen tuli, tulee ottaa yhteys asuinpaikan tuomioistuimeen varmistaakseen, että menettelyjä ei ole käynnistetty tai ratkaistu yleisen tuomiovallan omaavassa tuomioistuimessa. Virossa on kokemuksia siitä, että Virossa on käynnistetty käsittely, vaikkakin on jo esimerkiksi Suomessa muiden perillisten toimesta äh, käsitelty perintöä. Ja voi olla, että ainoa mahdollinen toimipaikka on se, mikä on ollut viimeisin vainajan tavannomainen asuinpaikka. On kohtuullista olettaa, että ennen kuin siirrytään eurooppalaiseen perintöön todistukseen, niin täytyy toimia niin, että viranomaiset huomioivat myös testamentin ja sen vaikutukset muihin jäsenvaltioihin, joissa vaineilla on myös voinut olla läheisiä suhteita. Asetuksen mukaisesti jäsenvaltioiden viranomaiset voivat vaatia toisesta jäsenvaltiosta ja viranomaisilta lisätietoa, mutta vain silloin, kun kyse on eurooppalaisesta perintötodistuksesta asetus ei aseta velvoitteita toimittaa, paljastaa tietoa silloin, jos kansallinen lainsäädäntö ei tätä mahdollista. Tämä tarkoittaa toisaalta sitä, että perintömenettelyä ei voida toteuttaa asianmukaisesti ja toisaalta edunsaajat, jotka, jo, joilla on oikeus saada tietoa testamentista, joutuvat edelleenkin matkustamaan toiseen jäsenvaltioon saadakseen nämä tiedot. Jos loppujen lopuksi käykin niin, että eurooppalainen perintötodistus ei olisi täsmällinen silloin, kun vainajan testamenttia ei olisi otettu huomioon, niin kuka sitten olisi vastuussa siitä, että äh, julkisesta rekisteristä toisessa jäsenvaltiossa ei olisi testamenttia etsitty? Perillisetkö vaikka viranomaiset? Toisaalta asetus tarjoaa oikeusvarmuutta kansalaisille Euroopan unionissa varmistamalla, että että menettelyt käynnistetään vain yhdessä jäsenvaltiossa ja että sovellettava laki perintöasiassa määritellään samojen sääntöjen mukaisesti, missäpä sitten äh, käsittely onkaan. Näin voimme taata vähemmän byrokratiaa, kun päätökset äh, ja tuomioistuinten päätökset ja myös eurooppalainen perintösopimus täytyy tunnustaa ja panna täytäntöön toisessakin jäsenvaltiossa. Toisaalta taas, aivan niin kuin analyysi osoittaa, on lukuisia käytännön ongelmia, joita viranomaiset voivat kohdata, kun käsittelevät perintöasioita silloin, kun soveltavat tätä asetusta. Ei ole esimerkiksi selvää, keillä on oikeus tehdä valintoja tuomioistuinten päätösten suhteen ja milloin taas vaihdetaan oikeuspaikkaa? Kenellä on oikeus kiistää nämä päätökset? Jäsenvaltiossa olevat perilliset, toisessa jäsenvaltiossa olevat perilliset, vaikka viranomaiset. Tämä ei käy asetuksesta selville. Asetus jättää siis porsaanreikkiä sekä avoimuutta avoimia kysymyksiä, jotka on ratkaistava tulevassa lainsäädännössä, taikka sitten Euroopan unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön kautta. Kiitos. Thank you very much for your... Paljon kiitoksia, arvoisa vieraamme. Kukaan ei ole ainakaan kirjallisesti pyytänyt puheenvuoroa, joten kysyn nyt näin, että haluaako joku kommentoida tai kysyä jotain meidän vierailtamme. Ehkäpä Euroopan parlamentin jäsenet tai joku muu haluaa esittää kysymyksen tai kommentoida kuultua. Ilmeisesti olemme saaneet tyhjentäviä esityksiä kuulla. Mutta vieraamme haluaa esittää yhden kysymyksen. Ven... Niin puheenjohtaja, jos hiukan aikaa, niin halusin vielä yhteen asiaan tarttua valiokunnan työssä Euroopan tasolla. Siihen aikaisyystä voinut puuttua aiemmin. Nimittäin kokonaisuudessaan nähdään asetuksen oleellisena puutteena, että laki, joka voidaan valita, rajoittuu kansallis- kansalaisuuteen. Tämä merkitsee sitä, että siis se, mitä valitaan laki, jota sovelletaan asuin se, tai minä olin sitä mieltä, että pitkällä tähtäyksellä, kun ihmiset ja valtiot ovat tottuneet tähän uuteen äh, asetukseen, silloin viime kädessä on myöskin mahdollista sallia se, että voidaan soveltaa viimeisimmän asuinpaikan lainsäädäntöä silloin, että vaikkapa, jos todetaan, että tämä asuminen tai oleskelu on kestänyt vähintään kymmenen vuotta, tai sitten kun on kysymys avioliitoista, jossa on kysymys kahdesta eri kansalaisuudesta, niin, että voidaan esimerkiksi mahdollistaa se, että lainvalinta tehtäisiin, niin, että se suosisi aviopuolisoa. Esimerkiksi erilaisia äh, tällaista kuitenkin on pelko siitä, että tulee mahdollisuuksia kiertää lakia tai vastaavaa. Joten äh, tämä olisi hyvin mielenkiintoista ajatellen asetuksen jatkokehitystä ajatellen, mitä kollega Hoiter sanoi. On tärkeää, mitä tulee siihen, että kun on valittu laki, jota sovelletaan silloin silloin kun on vaikea rajoittaa osapuolten kiistoja, siis niin kuin tärkeässä tapauksessa, jos on tehty tällainen oikein valinta, myöskin pitäisi sitten myös me päättää se, että siellä myös sitten olisi myöskin oikeus tuomioistuminen vastuu asiasta, jolloin minä olen, että saataisin pois päiväjärjestyksestä. Kiitos, että saatan lisätä tämänkin tähän. Thank you very much. Paljon kiitoksia. Kollega Potter, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos. Haluaisin vielä lisätä, että ihmisillä on oikeus laatia testamentteja, miten he haluavat. Heillä on tietyn valtion kansalaisuus ja tämän maan lainsäädäntö sitten perintöön pätisi, mutta on vielä aika lailla vaaroja silloin, kun tätä valintaa tehdään, kun henkilö laatii testamentin ja on mahdollisuus valita eri lakien välillä, mitä sovelletaan, niin tulisi ottaa huomioon näiden lainsäädäntöjen vaikutus perintöön. Jos testamentti esimerkiksi laaditaan Virossa, mutta henkilö oleskeleekin, asukin Alankomaissa, niin sitten testamenttia toteutettaisiin Viron lainsäädännön mukaan, mutta asetuksen mukaan tulkinta tapahtuisi Alankomaiden lainsäädännön mukaan. Näin tästä tulisi hyvin monimutkaista ja vaikeata, kun henkilön, vainajan testamenttia ja viimeistä toivetta ei kunnioitettaisikaan. Ja vielä yksi seikka tästä asetuksesta. Henkilöllä on mahdollisuus valita se maa, minkä kansalaisuus hänellä on ollut kuoleman kohdatessa. Ja tällä on vaikutuksia myös jatkossa. On mahdotonta tietää, miten kyseisen tuntemattoman valtion kohdalla testamenttia tulkittaisiin jatkossa. Silloin kun testamenttia laaditaan, niin tämä on hyvin vaikea valinta tehtäväksi. Kiitos ja seuraavana kollega Clancy. Um, of course. Tietysti luonnollisesti Iso-Britannia ei ole liittynyt tähän ehdotukseen, joten voidaan todeta, että minä olen tällainen ulkopuolinen kommentoija, varsinkin oikeassa, mutta mutta ajattelin juuri niitä asioita, jotka herra Leschner otti esille, jotka liittyvät kansalaisuuteen, asuinpaikkaan. Jos Iso-Britannia liittyisi tähän, yhteiskunta liittyisi tähän, silloin kysymykset, jotka liittyvät kansalaisuuteen, nousivat esille, koska kysymys on valtiota, jossa on monta oikeuskäytäntöä, mikä voisi aiheuttaa lisää ongelmia tulevaisuudessa, jos näin tapahtuisi. Nykyisillä järjestelyillä perintölain kysymyksistä kysymyksessä ratkaisee kotipaikka, vainajan kotipaikka ja meillä on tästä paljon tapaoikeutta, joten kotipaikalla tarkoittaa siis sitä, missä henkilö oikeudellisesti on asunut siis. Nyt voi tietysti sanoa, että tällainen kansalainen ei ajattele sitä, missä There's a lot of case law which can determine that, and... Missä hän oikeudellisesti asuu, tätä, tämä on asia, joka pitäisi ehkä myöskin ottaa huomioon. Tämä tuli mieleeni kuunnellessani teitä. Yes, madam. Thank you very... Olkaa hyvä. Oikein paljon kiitoksia kollega Pötter, että otit tämän viimeisemmän asian vielä esille, sillä tämä on toden totta joskus melkoinen ongelma. Eli Viron lain mukaan tehdään testamentti ja sitten sitä tulkitaan tan- hollantilaisessa tuomioistuimessa. tämä on todellinen ongelma, joka voitaisiin ratkaista eurooppalaisella sopimusmallilla. Eli myöskin perintöaseiden osalta voidaan päättää lainkäyttöpaikasta ja silloin ei syntyisi tällaisia teidän ihan oikeutetusti esille ottamia ongelmia. Kiitoksia. Well, thank you very much for Oikein paljon kiitoksia. Jatkamme iltapäivällä 14.30 eli puoli kolmelta. Me joudumme hiukan tiivistämään iltapäivän aikataulua ja meidän täytyy päättää tämä kokouksemme tasan kello kuusi, joten toivottavasti voimme aloittaa todellakin aikataulun mukaisesti. Sain muistuttaa teitä siitä, että ne asiantuntijat, jotka haluavat lounastauon aikana poistua rakennuksesta, niin se tietenkin onnistuu, mutta teidän täytyy olla yhteydessä henkilökuntaan kello 14 ja 14.30 välillä ulkoovien läheisyydessä muuten te ette pääse ulos. Tämä johtuu näistä tämän hetken turvallisuusmääräyksistä. Eli me jatkamme iltapäivällä kello 14.30.